meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich. Hyvä, naiset ja herrat. Sydämesti tervetuloa myös edustaja Salafra. Äh, wir haben jetzt Meillä on nyt yhteinen keskustelu kohdista 9 ja 10 esityslistalla. Ensin meille esitellään tutkimus A Broader Transatlantic Partnership, laimpi transatlanttinen kumppanuus. Asiantuntijamme saa puheenvuoron. Professori Eric Jones. Erityisesti tutkimuksessa tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia laajemman transatlanttisen kumppanuuden – puitteissa ja mitä mekanismeja tarvitaan tämän yhteistyön edistämiseksi. Tämähän on mielenkiintoista, että käymme tätä keskustelua ja saadaan vähän uudet linjat Obaman puheen jälkeen ja sen jälkeen, mitä reaktioita Euroopasta saatiin. Uutta ulottuvuutta siis tähän kysymykseen. Samalla meillä on kollega Milan Monin työasiakirjan esittely. Siinä hän esitteli omat kantansa tähän samaan aiheeseen, joten ehdottaisin, että keskustelemme näistä yhdessä. Ehdottaisin, että professori Jones aloittaa ja sitten kollega Milan Mon alustaa ja sitten keskustelemme yhdessä. Ettei tule päällekkäistä työtä. Jos teille sopii, niin teemme näin. Professori Jones, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. I, uh... Kiitos paljon. Minulla oli Vannan kanssa pitkä keskustelu ennen kuin tulin tänne. Hän oli huolissaan, että tulkit eivät puhu Teksasia ollenkaan. Ja no, minä kirjoitin puheen ja tämä sitten tulee tekemään siitä varsin tylsän, mutta se on sitten kollegoille paljon helpompaa ja toivottavasti ymmärrätte, mitä tässä pyrin sanomaan. Tässä puheen huomenta. Kiitos, että pääsin puhumaan Ne On suuri kunnia puhua Euroopan parlamentin jäsenille ja erittäin suuri kunnia puhua kollegojen puolesta täällä. Se, mitä esitän täällä, on ollut tiimityöskentelyä. Siinä on useista eri laitoksista ja akateemikoiden antia on tähän saatu sisälle. Siinä on myös erittäin paljon valiokuntainen jäsenten kommentteja ja myös äh, esittelijä on tässä suurissa roolissa, kuten myös Wanda ja Delfin. Kiinnitän erittäin paljon huomiota Sekin sille, että kiitän heitä siitä, että osallistuvat tähän niin merkittävästi. Minä kerron nyt teille tutkimusten tulistuksista 12. helmikuuta Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama sanoi, että hän aikoo jatkoa kokonaisvaltaista transatlanttista yhteistyötä. Hän seuraavana päivänä keskusteli Herman Rompoy ja Jose Manuel Barroson kanssa, ja hän tavoitti yhteisen julkilausuman siitä, että he aikovat yhdistää, jatkaa Atlantin ylittävän talouden integraatiota. Se on erittäin hyvä ajatus, mutta haluaisin, että tässä nähdään sitä, että se etenee. Ja Karl Hoft, äh, äh, kauppakomissaari ja äh, hänen vastapuolensa Yhdysvalloissa pitävät yllä tiiviitä suhteita ja heidän yhteisellä johtamisella uskon, että työllisyys- ja kasvutyöryhmä, joka on Yhdysvaltojen ja EUn välillä tulee saavuttamaan paljon. Meidän tulee käyttää heidän yhteistyötään vipuvartena, jotta saavutetaan tavoitteet. Syvempi yhteistyö Pohjois-Atlantin maiden välillä ei kuitenkaan riitä siihen, että vastataan niihin haasteisiin, joita kohtaamme tällä vuosisadalla. Se on parhaimmillaankin rakennuskivi, kulmakivi. Ja se keskit, tässä on keskityttävä kauppaan ja investointeihin. Todellinen, todelliset kehitysaskeleet vaativat sitä, että olemme kunnianhimoisempia, mikäli me haluamme saada aikaiseksi vakaan maailmantalouden, joka tarjoaa turvaa, ihmisoikeuksien suojelua ja demokratiaa, niin meidän tulee ottaa transatlanttiseen kumppanuuteen muita tekijöitä mukaan. Meidän pitää harkita myös globalisaation aiheuttamia tahattomia tuloksia, ja meidän pitää keskittyä kasvuun, työllisyyteen, Tämä taloudellinen integraatio aiheuttaa myös ongelmia, järjestäytynyt rikollisuus, maahan, laita maahanmuutto, jotka loukkaavat ihmisarvoa. Meidän pitäisi puuttua myös tällaisiin asioihin transatlanttisessa kumppanuudessa. Minun esitelmässä on viisi kohtaa ja se seuraa tutkimuksen linjoja. Ja mm, katsomalla transatlanttista kumppanuutta kumppanuutta ja linkittämällä sijoitukset, niin pystymme samanaikaiseksi hedelmällisiä tuloksia. Minä nostan myös esille uuden tällaisen etelä etelä siten että otan mukana Afrikka, Intia ja Kiina. Kolmannessa kohdassa puhun mahdollisista ö, politiikan konvergenssi yhdentämisalueista liittyen ihmisarvoon ja demokratiaan, liittyen Pohjois- ja Etelä-Atlantin maiden välillä. Neljännessä kohdassa pohdiskelen, kuinka tällaisia tällaisia järjestelyjä voitaisiin tehdä. Ja viidennessä kohdassa teen yhteenvedon ja teen muutamia ö, tarkkoja suosituksia. Aloituskohta on hyvin tiedossa ja siinä pohjana on EU-Yhdysvaltojen korkean ö, tason työryhmä, jossa puhutaan työllisyydestä kasvusta. Eurooppa ja Yhdysvallat vastaavat kolmanneksesta maailman kauppaa ja merkittävä tässä on se, kuinka nopeasti tässä suhde on muuttumassa. Kymmenen vuotta sitten transatlanttinen talous oli merkittävästi suurempaa, ja muutos ei ole ollut yhtenäistä kaikkien eri talouden alojen suhteen. Se muuttui erittäin paljon tuotannon ja palveluiden suhteen, ja muutoksia on myös erilaisesti investointien ja kaupan suhteen. Taloudelliset suhteet, niin syvät kuin mitkä ne ovat Pohjois-Atlantin kohdalla, niin nekin muuttuvat. Pohjois-Etelä suhteet Atlantin ylittävästi ne ovat hieman erilaisia. Tämä johtuu siirtomaajan perinnöstä ja myös näistä kulttuurieroista. Ja siinä liittyy myös tietty tietyt mieltymykset kaupan suhteen. Etelä-Amerikan maat käyvät kauppaa Pohjois-Amerikan kanssa ja Afrikan maat käyvät kauppaa enemmän Euroopan kanssa. Ja ö, tässä on myös ö, historiallinen tausta. Ö, Karibialla oli Ranskan, Hollannin, Iso-Britannian kolon, siirtomaita ja päinvastoin. Tässä on, luodaan puitteet sille, että syvennetään kauppasuhteita Euroopan unionin ja historiallisten kumppaneiden välillä Afrikassa, Karvialla ja Tyynellämerellä, Tyynellävaltamerellä. Ja tässä luodaan poikkeuksia syrjimättömyydelle, joka on VTOn perusarvo, ja nämä säännöt on nyt vuosittu 2007. Eurooppa palaiset luotavat alueelliseen yhteistyöhön ja taloudellisiin kumppanuussuhteisiin siten, että kiinnitetään myös huomiota vähiten kehittyneihin maihin siten, että nämä maat pääsevät käsiksi tukeen asetelukunnattomatta. Tämä ei ole osoittautunut kovinkaan hedelmälliseksi. Näitä poikkeuksia on käytetty limittäisissä monivälisissä sopimuksissa, ja nyt on puhetta siitä, että siirrytään toiseen sopimukseen ennen vuotta 2020 ja ollaan siirtymässä pois. ollaan siirtymässä kohti sellaista politiikkaa, joka olisi parempi eurooppalaiselle, eurooppalaispohjaiselle yhteistyölle. Uusi öö, tällainen etelä, eteläväliset kumppanuussuhteet Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan välillä ovat saavuttaneet hyvän aseman, vaikka ne eivät olekaan vielä pääroolissa. Tässä siirryn nyt toiseen kohtaan niin Siinä puhutaan siitä, kuinka Afri- aasilaiset nousevat markkinat ovat vieneet toimintaansa Afrikkaan. Aasia vastasi muutamasta prosentista tuotantoa muutamia vuosia sitten, ja nykyään kyseessä on jo kymmeniä prosentteja. Intia, Brasilia, Venäjä, Turkki eivät ole kovinkaan kaukana asiasta. Turkin suhteen meidän tulee olla erityisen, in, in, meidän pitäisi tämä Intian erityisen paljon huomiota. Tässä vaiheessa Intia on mennyt Intian markkinoille ainoastaan Kaakkois-Afrikkaan, Pohjois- ja Länsi-Afrikka ei ole ollut kovinkaan kiinnostava kohde Intialle, mutta Ruva Raishankar sanoi, saksalaisen Marshall-rahaston julkaisemassa asiakirjassa, niin voidaan olettaa, että etelä meren kumppanit ovat Intian tutkassa. Tässä on tämä syynä se, että, in, että vanhat siirtomat kasvattavat erittäin paljon tarvetta ruoleja. Siellä on myös öljyvaroja ja heidän on saatava kumppanuussuhteita luotua myös Aasian. Nämä uudet toimijat Etelä-Atlantilla tarkoittaa sitä, että on syytä laajentaa kumppanuutta Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kanadan välillä siten, että latinalaisen Amerikan maat otettaisiin mukaan. Tämä laajempi kumppanuus tekisi sen, että on helpompi tehdä työ yhteistyötä Kiinan kanssa usealla eri alalla. Se tekisi myös yhteistyön houkuttavammaksi monelle nousevalle maadille, kuten Intialle. Ja tämä olisi siis sitten tapahtuisi proaktiivisella tavalla. Kumppanuuden pitäisi olla muutakin kuin puolustuksellinen teko. Sen tulisi saavuttaa sellaisia asioita, joita ei voi saavuttaa ilman, että kaikki ovat mukana yhteistyössä. Tässä kohdassa siirryn kolmanteen kohtaan. Ja siinä puhutaan siitä, että yhdennetään politiikkaa Euroopan pohjois Amerikan ja Etelä-Amerikan välillä. Katsotaan kolmea osa-aluetta erityisesti. Ensimmäinen on fyysinen turvallisuus. Siinä Kineanlahden turvallisuustilanne, perinteisen aseiden levittäminen Libyasta, tulleet aseet muun muassa, ja sitten joukkotuhoaseiden leviäminen maailmanlaajuisesti. Kukaan ei voi jättää näitä uhkakuvia huomioimatta. Merirosvaus Ginealaidalla on kasvanut merkittävästi ja tämä vaikuttaa Länsi-Afrikan tärkeisiin tuottajiin. Tämä luo epävakautta ja kuvastaa poliittista heikkoutta. Tällainen va- epävakaus ja poliittinen heikkous tukee poliittisten sotilaisten ryhmien nousua ja heillä on mahdollisuus vaikkapa ampua lentokoneita alas. Joukotuhaseiden leviäminen on erityisen selkeästikin itsestään selvästi vaikea asia, ja se olisi erittäin hyvä lähtökohta yhteistyölle. Se voi vahvistaa tärkeitä Kenelahden merireittejä. Siinä voidaan lopettaa laittomien aseiden kauppa, ja siinä voidaan kansainvälisesti estää joukotuhaseiden leviäminen Toinen asia, jossa voitaisiin lähdentää politiikkaa, on energia ja ympäristö. Tässä katsotaan näitä muuttuvia yhteyksiä transatlanttisesti energian suhteen. Katsotaan vaikka Meksiko, Ecuador, Venezuela tai sitten sellaisia maita, joissa on merkittäviä uusia resursseja, joita voidaan käyttää, kuten vaikkapa Brasilia tai Yhdysvallat. Tämä, nämä resurssit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kaupalle Atlantin ylittävästi, ja nämä voivat olla taloudellisesti hyödyllisiä ne saattavat myös parantaa energiaturvaa Euroopassa. Haasteet ovat siinä, että meidän pitää toimia siinä, että uutta tekniikoita parannetaan siten, että ei tarvita liian suuria investointeja. Sitten saadaan merkittäviä kauppaverkoja aikaiseksi muun muassa äh, nestekasun suhteen. Meidän pitää kiinnittää paljon huomiota siihen, huomiota siihen, että ympäristöä suojellaan – mitä tulee näiden tuotteiden jalostamiseen ja kuluttamiseen muun muassa. Ja pitää kiinnittää huomiota myös ympäristön lämpenemiseen. Tässä yhteistyön suhteen ei olla niin innokkaita. Silti erittäin suuri tarve on sille, että kestävyyden hinta jaetaan reilummin. Tämä hinta tuntuu, se näkyy, näkyy se nyt tällä hetkellä maksettavan eteläisille maille. Sitten pitää kiinnittää huomiota maahanmuuttoon ja kansainväliseen rikollisuuteen. Tässä globalisaation kädenjälki on selkeämmin nähtävissä. Tässä ö, tämä yhteistyö tulisi näkymään henkilökohtaisesti tasolla kaiken eniten juuri tällä alalla. Rikollisuus, mitä tulee huumekauppaan, niin ne on hyvin tunnettua, sen vaikutukset on tunnettuja, mutta tässä vaiheessa kuvio on siirtymässä yhä enemmän Atlantin yli Yhdysvalloissa käytettiin vuonna 1998 neljä kertaa enemmän kokainia kuin Euroopassa. Nyt tämä luku on tasoittumassa. Ja Etelä-Amerikassa kärsitään teollisuuden väkivallasta ja kuluttajat kokevat myös riippuvuuden aiheuttamat ongelmat. Se vaikuttaa poliittiseen vakauteen Länsi-Afrikassa, Karibian, jotka ovat kautta kulkumaina huumekaupalle ja pesulle. Ihmiskauppa ja laiton maahanmuut ovat ongelmia. Kaikki tämä toiminta pysyy alueiden sisällä. Useammat ihmiskaupan uhrit Euroopassa tulevat etelä, Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta tai itäisistä maista. Pohjois-Amerikassa ihmiskaupan uhrit tulevat eteläisistä maista Amerikassa. Mm, pitää lähestyä tätä ongelmaa koko Atlantin ylittävällä tavalla. Pitää löytää synergiaa, hyötyjä yhteisistä ponnisteluista. Tässä kohdassa meidän tutkimusta me korostamme olemassa olevia poliittisia toimia pohjana tuleville onnistumisille tiedon vaihto ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ovat tärkeitä tekijöitä. Lisäksi on muita tekijöitä, jotka kannustavat ihmisiä siirtymään maasta toiseen, joko yksin tai ihmiskauppiaiden kautta. Pitää katsoa, kuinka kaikki nämä eri politiikan yhdentymisen alueet liittyvät toisiinsa. Ihmisarvo, kestävyys, ympäristön kunnittaminen, niitä voidaan pitää omina politiikan aloina, mutta ne kaikki toim- ovat jossain määrin limittäin yhteiset toimet olisivat hyödyllisiä ja tämä voisi olla tavoitteena transatlanttisen kumppanuuden rakentamiselle. Öö, nämä eri kompastuskivet voisivat toimia yhdentymisen kohteena. Tässä vaiheessa siirryn neljänteen kohtaan esitelmääni. Niin analyysissämme me katsomme potentiaalia, joka on olemassa latinalaisen Amerikan seudulla. Tässä on öö, kaksi eri osalta nostaa esille. Siellä ei ole johtomaata. Brasilia on kaikkein suurin väestön ja taloudellisen potentiaalin kannalta. Siellä on aivan valtavat resurssit ja suuri diplomaattinen osaaminen. Se on itsensä luottava kumppani Euroopan ja Pohjois-Amerikan maille. Brasiliaa ei kuitenkaan hyväksytä johtajaksi, vaikka sen johtajuus, johtajuutta kuitenkin arvostetaan naapureiden puolesta. Siellä on haastava oma sisäpoliittinen ohjelma, joka estää sen, että se toimisi latinalaisen Amerikan äänenä. Eräs osallistuja sanoi, että alueellinen johtajuus ei ole Brasilian poliitikoille tärkeässä roolissa, sillä he haluavat olla läsnä globaalilla tasolla. Argumentina tässä on se, että Brasilia ei halua tehdä alueellisia aloitteita, vaan Brasilia ei tule investoimaan tarvittavia resursseja, jotta se toimisi välikappaleena ajamassa moninaisia latinalaisen Amerikan etuja. Yhteistyö latinalaisen Amerikan kanssa olisi kannattavaa, sillä siellä on paljon alueellisia koneistoja, mutta nämä koneistot eivät korvaa johtajuuden puutetta. Ne ovat hyviä yhteistyön ja kanssakäymisen toimien elimiä, mutta ne eivät ole Euroopan unionin kaltaisia vahvoja tekijöitä, joilla on mm, sitovia sopimuksia. Lisäksi on hyvinkin vähän merkkiä siitä, että latinalaisessa Amerikassa halutaan samanlaisella auktoriteetillä varustaa näitä heidän yhteistyö Koneisto ja Tämä on havainto, hei, kritiikki. Latinalaisten, latinalaisen Amerikan ö, maiden eri järjestöt, näitä on kolme erilaista, niin niissä on hyvin lupavia tekijöitä, ja me olemme kuitenkin sitä mieltä, että näissä on tiettyjä puutteita, mitä tulee suurin Atlanttisiin toimielimiin. Tämä kapasiteetin puute ei ole mitenkään este ylitsepääsemätön este. Mikäli katsoo turvallisuusalaa, niin katsotaan Pohjois-Atlantin alueen ja latinalaisen Amerikan maiden välillä, niin OCD saattaa vaikkapa tehdä yhteistyötä Latinalaisen Amerikan maiden kanssa, tai sitten voidaan tehdä yhteistyötä eri amerikkalaisten osavaltioiden kanssa. Yhteistyö Naton kanssa on myös mahdollista. Yhteistyö olisi helpompana alulle, mikäli IMF tai Maailmanpankki pitävät sisällä jo nämä tärkeimmät tekijät. Tässä on ennen kaikkea tärkeää pitää huomioissa legitimiteetti ennen kaikkea Brasilian silmissä. Mitä tulee edustuksellisiin mekanismeihin näissä instituutioissa, niin ne ovat esteenä sille, että tätä kumppanuutta laajennetaan atlantisella tasolla, mikäli niitä ei uudisteta. Eläinen eräs suunnitelma, joka voisi tehdä reilumman näiden rakenteen reilumaksi. Mm, tässä pitää kuitenkin olla poliittista tahtoa, että muutos saadaan aikaiseksi niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Samanlainen asia voitaisiin nostaa esille liittyen YK. Tässä, tässä on tärkeää, ettei tätä ohiteta. YK toimielinten uudistamisen tarve ei estä YKta vaikuttamasta positiivisesti Etelä-Atlantin tai Atlantin alueen toimintaan kokonaisuudessaan. Kokonaisval... Nämä toimivat, tämä toimii erittäin hyvänä arenana sille, että tehdään yhteistyötä, otetaan huomioon vaikka re, luonnon resurssit, taloudellinen kehitys, meriteiden turvallisuus. Ne ovat merkittäviä YK toiminnan alueita Etelä-Atlantilla. Tärkeää on se, että toimitaan siinä, siellä, missä voidaan. Kollegat äh, valiokunnan sihteeristössä ovat pyytäneet, että nostetaan esille tiettyjä suosituksia tästä tutkimuksesta, ei ainoastaan Euroopan parlamentille, vaan myös muille tekijöille. Me tarjoamme nämä äh, viidessä strategisessa komponentin muodossa. Ne äh, nostavat esille tiettyjä työkaluja, mutta ne alleviivaavat tavoitteita. Tässä puhutaan voimaannuttamisesta. Mikäli olette yhtä mieltä, että latinalaisella Amerikalla ei ole samaa kohesiota kuin Euroopalla, Kanadalla tai Yhdysvalloilla, niin sitä on muutettava, jotta saadaan aikaiseksi reilu kumppanuus. Me olemme sitä mieltä, että, me, että Brasilia pitäisi keskittyä siten, että Brasilia olisi alueen johtotähtenä EUlla on ollut 2007 vuodesta lähtien strateginen kumppanuussuhde Brasilian ja yhteinen liiketoimintaliittojen julkilausuma on lisännyt yhteistyötä usealla monialaisella tavalla näiden maiden välillä. Brasilialainen johtajuus olisi saatu hyväksytyksi muuallakin maanosan alueella. Tämä lisää kapasiteettirakennusta rakennusta ja alueellisten toimijoiden välillä siten, että pienemmät maat löytäisivät ään ja kumppanussuhteet Intian ja Kiinan välillä ovat olleet myös tärkeitä siten, että olisi monen eri toimijan yhteistyö, eli Atlantin ylittää yhteistyön olisi oltava aloite eikä päämäärä. Tässä strategiset työkalut ovat tärkeän, ovat tuon tarpeen. Strategisen kumppanuuden suhteen mm, tässä aitaan sitä, että pitäisi olla läpinäkyvämpää ja lähestyä ongelmia yhteisesti, tietojen pitäisi vaihtua paremmin, ja pitäisi vaihtaa tietoa laittomista toimista ja lisäksi tulisi korostaa oikeusvaltioperiaatteen tärkeyttä. Kestävyyden suhteen olisi hyvä jakaa äh, ilmastonmuutoksen sopeuttaminen ja resurssien käytön hinta reilummin. Ja lisäksi me kannustamme siihen, että tehdään yhteisiä tutkimuksia. Lisäksi on katsottava että hyvää tarkoittavat politiikat eivät aiheuta haittaa. Lisäksi ihmisyys liittyen laittava maahan, mutta on annettava huomioon. Tässä on yhdentävä lainsäädäntö. On hyvä kiinnittää huomiota poliittisiin toimielimiin ja kansalaisjärjestöihin siten, että he toimivat normien luojina ja ikään kuin tarkastajina tässä asiassa. Nämä haasteet on otettava vastaan laajemmin. EUn tulee luoda ne olosuhteet, jossa kaikki Atlantin eri osa, kumppanuuden osapuolet voivat ymmärtää, mitä heidän tulee kohdata. Obama toimii ikään kuin hieman jälkijunassa tässä tilanteessa. On kuultava latinalaisen Amerikan äänet siten, että latinalaisessa Amerikassa yhtenäisyys tulee olemaan erilaista kuin aeroplanin integraatio. Viimeinen ehdotus tulee 50 vuotta vanhasta saksalais-ranskalaisesta kumppanuudesta. Se muistuttaa, että poliittinen yhteistyö on tärkeää, koulutuksen ja kulttuurin vaihto ovat tärkeitä. Euroopalle ja Yhdysvalloilla on pitkä kokemus mm, tämän tyyppisen kumppanuuden hyödyistä. Minä pyytäisin, että te syvennätte tätä perustavanlaatuisen yhteistyön muotoa myös etelän, äh, eteläisen Atlantin maiden kanssa. Yhteistyötä ei rakenneta yhdessä sukupolvessa. Kyseessä kumppanuudessa ei ole kyse ainoastaan kaupasta, vaan kyseessä on syvällisempi sosiaalinen hanke, ja se saattaa vaatia useita sukupolvia, jotta tässä päästään alulle, mutta se on kyllä vaivansa arvoinen. Kiitos paljon. Much, Professor Jones. Oikein paljon kiitoksia, professori Jones. Milamo. Edustaja Milamo. Presidente, gracias también Jones por sus palabras. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori Jonesille hänen puheenvuorosta ja tutkimuksestaan. Meitä mietintöäni tulee. Teillä on edessäni työasiakirja, jossa on yhteenveto mietinnästä. Ja kuten mietintönekin, se on kahteen osaan mandaattini mukaan. Ensin perinteiset Atlantin ylittävät suhteet, eli pohjimmiltaan Washingtonin ja Brysselin Yhdysvaltojen ja EUn suhteet. Ja sitten tässä on tämä laajempi atlanttinen fokus, josta professori Joneskin puhui. Jatkakseni siitä, mitä professori Jones sanoi, keskityn ehkä ensiksi mietintäni jälkimmäiseen osaan – suhteetemme globaaliin puoleen. Atlantin ylittävät suhteet ovat muodikkaita. Meillä on Masharaasta. äskettäin Marokkankin hallitus järjesti konferensseja ideaan Atlanttinen yhteisö. Tämä tapahtui joulukuussa. Eli tällainen laajempi atlanttinen perspektiivi on muodostunut yhä kiinnostavammaksi Atlantin kummatkin rannat, pohjo, pohjois- ja etelärannat, kohtaavat yhä enemmän haasteita. Niiden pitää hallita niitä, jotka parhaiten onnistuu yhteistyön avulla jakamalla vastuuta. Tämä on tämä hallitseva koulukunta, joka on viimeiset kolmisen vuotta hallinnut ajattelua. Että täällä Atlantisella alueella tällaiset nousevat maat, tärkeät maat, kuten Brasilia, Meksiko, Nigeria ovat ilmaisseet kiinnostusta. Kuten professori Jones totesi, näemme myös, että alueen ulkopuolella on maita, Intia ja Kiina, erittäin tärkeitä maita, jotka alkavat myöskin omaksua kantoja Atlantisen alueen suhteen. Eli Atlantin alueella on yhä enemmän kiinnostusta tällaiseen globaaliin viitekehykseen. voidaan ehkä sanoa, että lisääntynyt kiinnostus Tyyneenmeren alueeseen on johtanut siihen, että joukko aivoriihoja ja tutkijoita on käynyt pohtinut sitä vaihtoehtoa, että, että Atlantia pitäisi tarkastella globaalina yhteisön samalla tavalla kuin merta. Jos ajatellaan Yhdysvaltojen ja EUn etuoikeutettuja suhteita, täytyy tunnistaa, että ne ovat nämä navat tässä, niin meidän täytyy keksiä uusia tapoja aloitteiden luomiseksi ja transatlanttisten suhteiden toteuttamiseksi. Ensinnäkin, ketkä ovat sidosryhmät? Kenkä pitäisi olla pelissä mukana? Ja mitä mekanismeja meillä on? Jos pelaaja ajattelee, sellainen tilanne Amerikka, Amerikka Karibia, jolla on perinteisesti läheiset suhteet EU-hun ja Yhdysvaltoihin, ei perinteiset kulttuurisuhteet ja muut, vaan myöskin lisääntyvästi taloudelliset suhteet. Me olemme tehneet paljon työtä vuosien myötä, mutta ehkä kohdentuntevia tuloksia ei ole niin paljon. Marissa Jones mainitsi energian, ää, asekaupan, huumekaupan kehitystavoitteet – globaali johtaminen ja hallinta on asia, mitä pitää tarkastella. Pohjois-Atlanttiset kumppanit, äh, niillä on oma näkemyksessä YK suhteen. Olen samaa mieltä tästä esityslistasta professori Johnson kanssa. Ehkä sitä voisi vähän kyllä laajentaakin. Ja sitten yhteistyön mekanismeja ajattelee, meillä on jo paljon kauppa- ja muita suhteita Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan kanssa ja Kanadan kanssa. Ja sitä täytyy muistaa, että Yhdysvalloilla on koko joukko kauppasopimuksia, ei ainoastaan NAFTA, Perun, Kolumbia ja Chilen, Chilen kanssa ja Keski-Amerikan kanssa on sopimuksia. Ne neuvotteluhorisontilla on uusi sopimus, Ja tämä auttaa meitä luomaan tällaisen kolmio EUn, sitten Yhdysvaltain, Kanadan, Meksikon kanssa ja sitten Keski- amerikan ja Etelä-Amerikan maiden kanssa. Ehkä olen saman tällaisen suuren taloudellisen sosiaalisen kolmion aikaan, mutta en puhu siitä kovin paljon. Ottaen huomioon parlamentin työnjaan. Keskityn valiokuntamme mandaattiin ja otan vähän tärkeitä asioita esille siirry nyt mekanismeihin, tätä täytyy luoda. Tätä täytyy tietysti latinalaisen Amerikan kumppaneiden kanssa miettiä. Mutta Amerikassa on laaja joukko yhteistyöjärjestöjä, joiden kanssa täytyy keskustella, ja täytyy hyödyntää. On suurempia äh, unasuuri, äh, äh, mutta sitten pienempiä Mercosur Ande on Andien yhteisö, Karikom, Sika. Ja täytyy katsoa, minkä tahojen kanssa me saamme vuoropuheluun toimimaan. Samaan aikaan ei ole Yhdysvalloilla on omat hu- huippukokouksensa latinalaisen Amerikan maiden kanssa, niin kuin Yhdysvalloilla – Meillä on siis säännöllisiä tapaamisia latinalaisen Amerikan kumppaneiden kanssa ja seuraava huippukokous on tulossa 2015. Se latinalaisesta Amerikasta. Mutta Atlantilla on toinenkin pilarinsa. Siellä siteet eivät ehkä ajatelumme mukana ole olleet niin läheiset ja viittaa Länsi-Afrikkaan. Afrikan atlanttisen rannikkoon, niin täällä on ongelma. Johnson maininnut huumekaupan, tässä meillä on niin tällainen neljä. Paitsi Etelä-Amerikka, Eurooppa, Afrikka. Tässä on kapavirtoja, jotka yhdistävät näitä rantoja. Meillä on asekauppaa, merirosvaus, jonka professori James mainitsi, ilmastonmuutos, globaali hallinta, institutionaalinen yhteistyö. Täällä globaali transatlanttinen kumppanuus tarjoaisi lisäarvoa minkälaisia formeita meillä on. Meillä on Afrikan unioni mallissa. Mutta täällä afrikkalaisella komppanoilla on rajoitteensakin, milloin teillä on valtavasti sivoja aikaa käydä niitä läpi uskon, että isommat pelaajat keskittyvät yhä om, omiin alueellisiin esityslistoihinsa. Meillä ei ole vielä kattavaa Atlantista näkyä, joka olisi yhdessä määritelty niiden valtioiden kesken, jotka prosessia vetäisivät. Täytyy myös miettiä, miten voimme edistää tätä kuulumisen ideaa suhteessa transatlanttiseen yhteiseen. Olemme perehtyneet professor Johnson ideoihin, ne ruokkivat keskustelua. Sitten on minun mietintöni ja toinen osa mietinnössä käsittelee näitä perinteisiä EUn ja Yhdysvaltojen suhteita. Täällä on minun työpaperini, joten en käy sitä kokonaan läpi. Presidentti Obaman jälleenvalinta tarjoaa hyvät mahdollisuudet suhteiden vahvistamiselle ja me kaikki toivomme, että pian aloitettavat neuvottelut tuottavat, tuottavat hedelmää. Meillä on globaalit edut, jotka me molemmat jaamme. Meidän täytyy sovittaa yhteistyötämme globaalien haasteiden edessä. Tarvitsemme läheisempää yhteistyötä ajankohtaisista kysymyksistä. Arabikevät, Syyriä, Afganistan, Kiinan nousu, Malin tapahtumat. On selvää, että pohjois Atlantin ja yhteistyöllä on tarvetta. Ja olen ehdottanut, että olisimme Atlant- transatlanttisen poliittisen neuvoston, joka koordinoisi osapuolten toimia. Tässä voisi olla strateginen puoli myöskin. Usein me, se jää varjoon. Me tarvitsemme aitoa turvallisuuspolitiikkaa to, ja EU-ssa, jotta me olisimme aito globaali pelaaja, voisimme toimia Yhdysvaltain kanssa yhdessä. Niukkuuden budjettileikkausten aikana, kun Yhdysvallat on kiinnittämässä huomiota muihin maailman alueisiin ja ajattelin, että se ei enää johdakaan etuja rintamasta. Meillä on transatlanttinen lainsäätäjien dialogi, joka on tärkeä parlamenttien foorumi. Jätän tämän tähän. Kollegalla on minun esitykseni. Olen pahasti yrittänyt puheaikanikin. En mäkään halua myöskään pidättä professor Jonesia. Oikein sydämelliset kiitokset molemmille alustajille. Tämä on tärkeää keskustelua, jota varmasti käydään lähiaikoina. Ja meidän on vaikutettava siihen. Pidän myös tärkeänä sitä, että ei aina katsota Yhdysvaltoja EUta, kun näistä suhteista puhutaan, vaan katsotaan laajemminkin, myös latinalaista Amerikkaa. Samalla olen sitä mieltä, että keskustelu transatlanttisesta kauppa-alueesta on myöskin keskustelu, jota voimme käydä, vaikka se meidän vastuualuettamme suoraan ole. Tässähän on kyse ainoastaan tulleista ja maksusta, vaan muista kaupan esteistä, koska strateginen vaikutus on varmasti yhtä tärkeä kuin taloudellinen vaikutus. Tämähän on tärkeä kysymys, kun ajatellaan, että turvallisuuspoliittiset kysymykset eivät kylmän sodan jälkeen enää tunnu yhtä tärkeältä ihmisten mielissä. On nähtävä, miten transatlanttiset suhteet voidaan luoda sellaisiksi, että ne ovat tärkeitä kaikkien silmissä. Erityisesti tietenkin talousalan yhteistyö on silloin tärkeä. Transatlanttiset markkinat ovat tärkeät Muut voivat totta kai liittyä mukaan, kuten sanoin, pohjoinen ja etelä. Amerikka, mutta yhä tärkeämpää on siis ajatella talouskasvua ja turvallisuuspoliittisia toimintamahdollisuuksia. Tämä on tärkeä poliittinen aihe myös. Se on selkeästi nähtävä, niin kuin tässä on jo esitettykin. Minusta tuntuu, että tulliliitto ei ole mahdollista, jos ei yleispoliittista tukea ja painetta ole. Jos tämä jätetään asiantuntijoille komissiossa Yhdysvaltain puolella, niin yksityiskohdista neuvotellaan vielä parikymmentä vuotta. Joten me tarvitsemme tämän prosessin taakse suurempaa poliittista tukea, jotta voidaan nähdä tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus myös kauppasuhteissa. Kollega Salafranca. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi kiitokset professori Jonesille. Kiitos tästä tutkimuksen esittelystä. Kiitokset myös edustaja Milan Monille hänen työasiakirjastaan. Me olemme tottuneita, että hän esittää asiansa asiantuntevasti ja hyvin. Näin saamme hyvän alustuksen tähän hyvin tärkeään aiheeseen. Tekin painotette puheenjohtaja sen tärkeyttä aivan oikein. Ja tämä noudattelee aivan samaa linjaa, mitä millä on valiokunnassa esittelynä aikaisemminkin ajanut. Puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa, mitä Barroso sanoi vuoden aluksi. Hän sanoi, että vaikka nähdäänkin vähän synkkiä varjoja euron osalta, niin euro on edelleen olemassa, Kreikka on mukana ja Eurooppa on edelleen tärkeä toimija maailmassa, koska se edustaa 500 miljoonaa ihmistä ja euroaluetta ja on suuri tuenantaja, suuri kauppakumppani. Eilen keskusteltiin Farampoin ja Barroson erityisesti kehitysavusta Euroopan unionista noissa talouspuitteista. Tämä on yksi harvoista alueista, aloista, joilla on saatu kasvua pari-kolme prosenttia. Minä edustin Euroopan parlamenttia vähän aikaa sitten Santiago de Chilessä EUn ja tämän alueen välissä kokouksessa parlamenttia siis. Ja latinalaisen Amerikan osuus tietenkin maailmankaupasta on merkittävä. Se vastaa noin kolmesta maita esimerkiksi. Vilhelman viittasi tutkimuksen ja sopimuksen, joita on Meksikon ja Chilen kanssa. Keski-Amerikan sopimus on ratifioitu ja Kolumbian ja Perun kanssa solmittu yhteinen sopimus. Meillä on strateginen kumppanuus Brasilian kanssa – ja aivan selkeästä syistä ei ole ollut mahdollista päästä kauppasopimukseen EUn ja Mercosurin välillä, joten nyt tuntuu siltä, että EUn latinalaisen agendan kautta siirrytään globaalimpaan. Eli ei hoideta ainoastaan kahdenvälisiä kysymyksiä, vaan suuret globaalit ongelmat, ympäristökysymykset, resurssien suojeleminen, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastainen taistelu – professori Jones puhui huumeiden käytöstä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tietenkin Yhdysvalloissa keskustellaan vapauttamisesta, kuten tiedämme. Kokainin kulutus on kuitenkin vähentynyt Yhdysvalloissa. Muita kysymyksiä, joihin voidaan puuttua tällä tapaa, tietenkin esimerkiksi maahanmuutta. Mutta puheenjohtaja, Uutta kehitystä on globaalissa kehityksessä. Jos ajatellaan G8 asemaa esimerkiksi, osallistumme G20 valtiovarainministeriöiden kokoukseen. Siellä on latinalaisen Amerikan maita edustettuna. Kukaan ei ollut ajatellut, että Kiina lähteisi sijoittamaan Amerikkaan ja Afrikkaan Ja kuten joku siellä sanoi, modernius on nyt lähinnä se, miltä Shanghai näyttää, enikään New York. Carol Slim esimerkiksi meksikolainen on hyvin merkittävä vaikuttaja, joten on ajateltava, miten tärkeässä asemassa Kiina esimerkiksi on Argentiinassa ja Brasiliassa, joten kaikki analyytikot tuntuvat olevan samaa mieltä, että vuoteen 2015 mennessä Kiina tulee Euroopan paikalle keskeisenä kumppanina, merkittävämpänä latinalaisen Amerikan kauppakumppanina. Me tiedämme, että olemme toinen kauppakumppani ja suuri investoija, mutta Kiina on kyllä ihan meidän kannoillamme. Mielestäni esittelijän lähestymistapa on aivan oikea. Hän analysoi tämän ongelman hyvin. Meidän pitää löytää nyt täydentävyyttä transatlanttisten suhteiden välillä. Niiden ei pitäisi olla kahdenväliset, vaan siinä pitäisi olla kolme tekijää, kolmio siis. Mutta nyt roolit ovat vähän epätasapainossa tällä hetkellä, kun puhutaan transatlanttisista vapakauppa alueista EUn ja Yhdysvaltain välillä. Mutta kuka tekee mitä. Se on nyt vähän epätasapainossa. Valottaisin tätä esimerkillä. EUn jäsenvaltiot sijoittavat Teksasiin. Professori Jones mainitsi itse olevansa teksasilainen. Ja näin investoidaan. Ja esimerkiksi enemmän kuin Japani investoi kaikkiin osavaltioihin. Eli näin nähdään, miten paljon EU on yhteyksissä Yhdysvaltoihin. Eli mielestäni meidän pitäisi katsoa todella, mitä täydentävyyttä voidaan saada NAFTA-sopimuksen Kanada, Yhdysvallat, Meksiko ja sitten Keski-Amerikan maat, katsoa Kolumbiaa, Perua ja muita maita. Niin, että saadaan asiat hoidettua vähän tasapainoisemmin. Tässäkin yhteydessä mielestäni pitäisi painottaa professori Jonesin sanomaa uudet pelaajat, toimijat latinalaisessa Amerikassa. Selak on kyllä Rio-ryhmän nyt jo syrjäyttänyt. Se on ihan selvä. Ja se pyrkii jättämään syrjään Yhdysvallat UNASUR ja Tynvaltamerin liitto. Eli latinalainen Amerikka ei ole enää mitenkään syrjässä, vaan se on nyt ihan keskiössä, kun ajatellaan, miten pyritään luomaan uudenlaista maailmankauppajärjestelmää. Ja tämä on otettava huomioon, niin että saadaan oikea tasapaino transatlanttisiin suhteisiin. Kolmio siis EU, latinalainen Amerikka ja Yhdysvallat. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. Valitettavasti en kuullut Milan Monin puhetta, mutta kuulin Jonesin puheenvuoron ja se oli erittäin mielenkiintoinen esitelmä. Ja hänen työnsä voidaan varmasti sitä Milan Monin tekemään työhön. Minä haluaisin korostaa, kuinka paljon tuen tällaista kolmio-yhteistyön lähestymistapaa siten, että yhteistyötä tehdään myös latinalaisen Amerikan maiden kanssa ja Etelä-Atlantin maiden kanssa. Ja lisäksi olen sitä mieltä, että tämä rooli, joka Brasilialla voisi olla, niin se voisi koskea myös kansainvälistä sääntelyä ja säännösten luomista. sen Jonesilta, mitä voisi tulla siitä, että Euroopan ja Yhdysvaltojen välis, välille luodaan tällainen kauppasopimus. Ja toisekseen, mitä voisi seurata tästä laajemmasta yhteistyöstä? mitä siitä voisi seurata vaikkapa Brasilialle ja muille latinalaisen Amerikan maille. Ja mitä tulee kansainväliseen sääntelyyn ja kansainväliseen kauppaan, mitä se tarkoittaisi turvallisuuden suhteen. Mainitsitte tärkeyden koskien YK uudistamista, ja minä olen yhtä mieltä. Ja Brasilian suhteen eh, turvallisuus äh, Öö, turvallisuusneuvoston uudistamisessa tämä on erityisen tärkeä Brasilialle. Ja öö, se on erittäin tärkeää muun muassa legitiimiyden kannalta koko maailmassa. Tämä ei ole enää Euroopan agendalla – Tämän turvallisuusasian suhteen mainitsitte myös sen, että aasialaiset mahdit, Kiinan muun muassa, tai eritoten on vaikuttaa vahvasti Afrikassa tällä hetkellä. Ja eikö olekin jännittävää, että Yhdysvallat ymmärrettävistä syistä, myös teknologisesta lähestymistavasta, niin vetäytyy erittäin tärkeästä ää, koko paikasta Atlantilla eli Asoreilta. Ja Eurooppa ei ole siirtynyt tälle tilalle, vaan tässä ollaan mietitty, että Kiinaan voisi jopa tulla. Heillä on sellainen politiikka, että he sijoittuvat ympäri maailman. Ja kukaan ei reagoi. Yhdysvallat ei reagoi, eikä Eurooppakaan. Joten kuulisin kommentteja tähän liittyen. Lisäksi haluaisin jatkaa hieman syvällisemmin äh, suosituksesta, että yhteishanke vaatisi sitä, että pitää seurata taloudellisia virtoja, joita liittyy kansainvälisiin rikollisliigoihin ja terrorismiin, jonka kehitystä seurataan äh, Etelä-Atlantin alueella ennen kaikkea Länsi-Afrikan maissa. Yhdysvalloissa on jo lainsäädäntö olemassa tällaisiin ongelmiin liittyen. Me tiedämme, että ongelmia tässä on, mutta EUssa ei ole mitään vastaavaa lainsäädäntöä. Mitä olette mieltä, mikä voisi olla hyöty, että olisi toiminut yhteistoimintaa tällä alalla? Puheenjohtaja, mikrofoni. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, että ruokitte keskustelumme tänään, professori Jones. Olisi outoa, että jos ajattelee 20, 25, 30 perspektiivillä, että olisi jotain, joka luonnehtiisi Atlantista yhteisöä Atlantisten maiden edustajana globaalissa järjestelmässä ja noissa puitteissa meillä on jo tarjottu ja joukko elementtejä, mutta kolme ajatusta kuitenkin. Ja pitäisikö transatlanttisen kauppa- investointikumppanuuden todella natsahtaa kohdalle. Me tarvitsemme alueita sektorille muualla. Jos, jos tämä investointialue syntyy, niin että tulee globaali pelaaja ja se voi johtaa muihinkin aloitteisiin, jotka 2020-luvulla johtaa NATO-järjestelmän uudelleen muokkaamiseen, joka tietysti toisen mietinnön aihe, mutta näitä kysymykset, kuten kyberturvallisuus, joka pyörii NATO ja meidän välillä, se olisi tulossa EUn ja Yhdysvaltojen yhteisen kompetenssiin, kun asiat kehittyvät. Joten tulevaisuuden kehitykset ovat selkeästi kiinni Yhdysvaltojen ja EUn taloudellisten suhteiden kehittymisestä, mutta kaksi tekijää voisi edistää atlanttisten maiden kehitysmahdollisuuksia ja Tämä mainittiin Marokon kokouksessa, jonka Marokon korkea komissari järjesti ja oli heidän kutsumanaan paikalla siellä marraskuun lopulla. Ensinnäkin, että luoda taloustieteilijöiden ja muiden tutkijoiden verkostoja Atlantin yli, kuten professori Jones sanoi. En ole lukenut paperia, kuulin vain esityksenä tänään. Mutta jos yksilöt, keskuspankkirjat ja muut tapaavat, niitä on mainittu, ja työskenneltäisiin pitkän aikavälin trendien kanssa – Meillähän äh, yhteisö syntymässä esimerkiksi äh, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston ja EUn politiikan järjestelmän välillä. Jos ajatellaan pitkän aikavälin trendejä, me näemme, minne kollektiiviset edut ovat menossa. Jos niitä tarkastellaan yksitellen, niin fokus löytyy huonommin. Tässä kuitenkin puuttuu visio näyttää sillä, että sen sijaan, että tarkastelisimme alueellisia ryhmittymiä, niin miksei kuka esitä Atlantista apekkia? Tyynen, kiinnostavaa miettiä, mitä tämä Tyynemeren talouden neuvosto on olemassa. Johtajat tapaavat muutaman vuoden puitteissa Atlantisen yhteisön johtajat voisivat tavata YK on yleiskokouksen yhteydessä, joka olisi logistisesti helpompaa se lisäisi projektin näkyvyyttä ja sitä alkaa rakentaa alhaalta ylös. Siihen ei pääse. Mutta on visiota ja joku on valmis johtamaan. Lopuksi sanoisin, että puheenjohtaja Barronsa lähti viesti Marko kokouksessa Atlantissa verkostosta ja halusin tällaisen idean mietintöön. No, mehän olemme vapaa-ajattelijoita. Mutta halusin 2030 mennessä tällaisen Atlantisen apekin ja miksi me aloittaisi työtä jo nyt. Eh, Mr. Butikofer. Edustaja Butikofer, teidän puheenvuoro. Thank you, Chair. Eh, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia olevista näistä alustuksista. Edustaja Miamon on saanut hyvin mielenkiintoisen tehtävän. Samalla kehitellä edelleen transatlanttisia suhteita – ja keskustella siitä, minkälaisina me tunnemme ne, minkälaiset ne ovat, ja sitten määritellä uudestaan transatlanttiset suhteet ja saada ne laajemmalle pohjalle. Minusta tuntuu, että tämä tehtävä onnistuu ainoastaan, jos lähestytään näitä tehtäviä niin, ettei synny mitään ristiriitaa näiden tekijöiden välillä. mon ja Syri sanoivat, että ei ole tällaista kaiken kattavaa atlanttista visiota. No, se on selvää. Mutta lisäisin kuitenkin, että mielestäni ei myöskään voi olla atlanttista visiota, jos ei ajatella, että valitaan tällainen laaja pohja transatlanttiselle yhteistyölle. Jos keskeinen tekijä – unohtuu tästä. Ei nähdä ollenkaan muita alueita, vaan sanotaan ohimennen, että kiinalaiset pyrkivät Afrikassa jotain tekemään ja se mainitaan silloin vain ohimennen ikään kuin objektina. En oikein tiedä, miten tämä visio, minkälaiseksi se luotaisin. Global Governance. Myanmar otitte sen yhteisenä aiheena esiin. No miten se muodostettaisiin esimerkiksi tärkeiden raaka-aineiden osalta? Voidaan nähdä, että ilman Afrikan osallistumista se ei ole ollenkaan mahdollista kuviteltavissa. Ja tällainen transatlanttinen näkymä ei oikeastaan – vahvistu, eikä voita tuota James Ellisin esiin asema, asemaa, jos ei nähdä sitä vaan atlanttisena aloitteena. Tämä ajatus kolmiosta, joka ilmeisesti on saanut ystäviä täällä, niin minusta mielestäni ei nyt oikein vastaa odotuksia. Nyt on jo ohitettu se aika, että pohjoinen voisi päättää valita, mitkä valitut eteläiset pelaajat otetaan klubiin mukaan. Dynamiikka on aivan liikaa etelän keskisissä suhteissa, myös eteläisen Amerikan ja Afrikan välillä, että tällainen kolmio lähestymistapa voisi olla mukana luomassa uutta transatlanttista strategiaa. Meidän pitäisi olla tarkkana myös tässä, kun ajatellaan tuota transatlanttista poliittista neuvostoa. Jos se ei estä laajempia näkymiä, niin mielestäni se pitäisi avata myös eteläisemmälle alueelle. Ja tässä yhteydessä, kun puheenjohtaja Brokko otti sen esiin, myös kun neuvotellaan transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta, niin meidän tulee pohtia sitä, miten se luodaan alun perin sellaiseksi, ettei se ole eksklusiivinen asia, joka järjestetään niin, että eteläisemmät maat eivät siihen voi mukaan liittyä. Kiitos. Abbiamo ancora tre interventi. Mm, mi è stato comunicato. Kollegat, minulla on vielä monia puheenvuoropyyntöjä, mutta minulle on kerrottu, että Christian Berger, joka johtaa diplomaatti, joka Afrikasta, on jo täällä seuraavaa kohtaa varten, joten pyytäisin, että puhutte kaikki korkeintaan pari minuuttia. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. E, dobrze, aby te reguły, <clears throat> o których... Kiitos. On hyvä, että puheenjohtajan mainitsemat periaatteet löytin pöydälle heti keskustelun aluksi. Muuten olisi vaikea puhua lyhyesti. Haluaisin kommentoida kahta puheenvuoroa. Kukkoinen, että sekä esittelemme puheenvuoro että professori Johnson puheenvuoro pyrkivät määrittelemään käsitettä, joka on jo aika hyvin määritelty politiikassa ja diplomatiassa. Minulle transatlanttiset suhteet ja, ja jonkinlainen tarve palata niiden juurille viittaavat Pohjois-Atlantiin. Totta kai me voimme määrit- laajentaa määritelmää Täällä mainittiin puheenvuorossa esityksessä Kiina. Ja Atlantilla on tämä etelärantansakin. Sehän on ilmeistä, mutta transatlanttisten suhteiden puitteissa emme voi ratkaista koko maailman ongelmia. Se on epärealistista. Ja jos viittaan EU ja Yhdysvaltojen suhteiden peruskäsitteisiin, tai jos Pohjois-Amerikasta, niin kiinnittäisin huomiota siihen, että NATO ei ole kertaakaan mainittu. Minusta on oireellista, että kun puhumme turvallisuudesta, me olemme äh, olemassa olevan instituution, jolla on kourin tuntevat ulottuvuudet ja jonka, joka on ollut tuloksellinen historiassa. Toinen ilmeinen asia on jäänyt mainitsematta. Pohjois-Atlantissa suhteissaan mainitsemallamme alueella kriisi, koska amerikkalaiset ovat käytäneet selkäänsä Euroopalle. He ovat unohtaneet vanhan vaimon ja etsivät uusia houkuttelevia suhteita Kiinan ja muiden maailman osien kanssa. Ja tämä on osittain turvallisuusuhka kaikkien seurausta. Jos me ajattelemme Obaman puhetta mahdollisuutena vahvistaa transatlanttisia suhteita, niin mainitsin viisi aluetta, joissa on kiireellinen tarve olla yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa ihmisoikeuksien puitteissa, vapauksien ja yhteisten politiikkojen hengessä. Ensinnäkin ympäristönsuojelu, Meillä ei ole yhteistä kantaa. Meillä on vielä ongelma yhdysvaltalaisten käsityksessä kanssa suhteessa maailmassa. Toiseksi energiapolitiikka. Järkevä pitkän aikavälin politiikka on Euroopallekin kiinnostavaa. Sitten internetturvallisuus. Yhdysvallat on jonkunlainen kauhukakara. aktaan yhteydessä olemme nähneet ideoita, jotka kertovat, että heidän ajattelutapansa on ihan toisenlainen kuin tällä puolella Atlantia. Ja lopuksi, miten voimme puhua yhteisestä lähestymistavasta, jos jollakin maalla vielä viisumipakko. Ja jos jostakin Euroopan maasta vaaditaan vielä viisumia Yhdysvaltoihin mennessä. jos ku, kummallakin Atlantin rannalla ei ole yhteistä esimerkiksi lähi politiikkaa, niin me olemme hyvin kaukana toimivista tehokkaista suhteista kumppaneiden välillä. Puhumattakaan sitten suhteiden laajentamisesta Brasiliaan, Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan. Me tiedämme, että meri yhdistää meitä. Kiitos, edustaja Kelam. Uh, I think the broader vision. Kiitos. Minä olen sitä mieltä, että laajempi näkymä transatlanttisen kumppanuuteen on tarpeellinen, kuten professori Jones sanoi, nykyiset suhteet ja mekanismit mm, eivät vastaa niihin haasteisiin, joita me kohtaamme tällä vuosituhannella tai vuosisadalla. Sanoitte myös globalisaation tahattomat aikaansaannokset, joihin tulisi reagoida, ja eri toimijoiden olisi kannettava vastuunsa. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kantaa vastuumme myös kansainvälisestä yhteistyöstä, ei ainoastaan oman maan toimista tai oman maan osan toimista, mutta avainasemassa etenemiseen on mielestäni EUn ja Yhdysvaltojen yhteistyö. Tästä syystä laajempi näkymä transatlanttisesta kumppanuudesta kehittäisi uskottavuutta, mikäli Yhdysvallat ja EU voisivat onnistuneesti saattaa päätökseen vapaakauppasopimusneuvottelut. Ja kuten Milan Mon mainitsi, meidän tulee valmistautua suuriin investoihin liittyen yhteisen puolustukseen, mikäli haluamme saada uskottavuutta. Ehdotus, ehdotus, ehdotus siitä, että luodaan transatlanttisten suhteiden poliittinen neuvosto, niin minun mielestäni tätä tulisi tukea. Minä olen sitä mieltä, että tämän pitäisi olla avoin myös suhteisiin latinalaisen Amerikkaan, kuten kollega ehdotti. Vielä yksi kysymys professori Jonesille. Mainitsitte huumekaupan meri rosvoamisen, mm, mutta ette maininneet kyberturvallisuusongelmia. Ne ovat yhä tärkeämpiä. Ne ovat hyvin säännöllinen puheenaihe, kun keskustellaan transatlanttisesti lainsäätäjien välillä. Oletteko sitä mieltä, että nämä ongelmat tulisi valtavirtaistaa tässä asiayhteydessä? Mm, se, että soitetaan, pyydetään kumppaneitamme siihen, että he noudattavat hyviä, hyviä käytäntöitä, muun muassa Budapestin aikaansaannosten noudattaminen olisi hyvä. At least Mr. Tanok. Viimeisenä edustaja Tanok. Um, well, I'm always interested in... Minä olen aina ollut kiinnostunut näistä isoista kuvioista. Kaikki olemme samaa mieltä, että transatlanttisia suhteita pitäisi vahvistaa lihaluiden ympärillä ja latinalaista Amerikkaa ei pidä unohtaa. Ja kukaan ei ole latinalaisen Amerikan äh, ystävä kuin minä. Meillä ei ole samoja linkkejä kuin Espanjalla ja Portugalilla. Ja sit, mutta on Karibia ja omalla niin on paljon kytköksiä siellä ja jopa alueita, joilla on yhteyksiä. Yhdistyneen kuningaskunnan kuningatar myös Kanadan kuningatar. Ja sitten on tämä geometria, joka yhdistää, maantiede, joka yhdistää Amerikan ja Afrikan. Keskustelun vaara, johon tuon takia viittasi, on, että sisältö vesittyy. Sille, jos tätä liikaa venyttää, niin sitten sisältöä jää vähän jäljelle. Jos ajatellaan sitä, mitä brittilehdistössä saa kovasti keskustella viime aikoina, Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteet. Nämä ovat isoja valtoja taloudellisesti kiinnostavin suhde. Valitettavasti oma maani ihan suoraan sanoen, jos äsken tässä Gallupeissa, vain 30 prosenttia väestöstä haluaa pysyä EU-ssa – me mietimme kansanäänestystä lähivuosina. Meidän suhteemme Yhdysvaltoihin paljon määräävät suhdettaamme Euroopan ja EUn. En usko, että EUlla ilman yhdistettä kuningaskuntaa olisi samaa suhdetta kuin Amerikkaan, kun jos olemme mukana. Minä haluan mielelläni kuulla tähän klubiin. Ja presidentti Obaman ja useamman amerikkalaisen politiikan puheenvuoroa, että he halusivat yhdistyneen kuningaskunnan EU-hun. Se oli oikein hyödyksi. Tämä oli tausta. Anteeksi, professori John, että en, John sitten kuullut esitystänne, mutta jos ajatellaan Intiaa, niin meidän lehdistössä keskustellaan paljon. Ja tämä ongelma, josta saamme vähän erilaisia viestejä, on tämän EUn e ja Intian vapaakauppasopimuksen kohta neljä, eli maahanmuutto ja olisiko sitten tämä vapaakauppasopimus tai naftatyyppinen vapaakauppa Yhdysvaltojen kanssa, mikä sen onkaan kuullut siihenkin keskustelua suurten ihmismäärien muut siirtymisestä esimerkiksi Latinalaisesta Amerikasta. Ja miten tämä maataloustukiaisten kysymys voitetaan. Aikaisemmin kuulla, että tämä on mahdotonta, koska yhteisen maatalouspolitiikan ja Yhdysvaltojen maatalouspolitiikka tekee maataloustuotteiden vapaa-kaupan lähes mahdottomaksi Atlantin yli. Miten tuo este ylitetään? Professor Jones, you have the floor for... Professori Jones, teillä on vastauspuheenvuoro. Please. How, how many minutes? What minutes? Uh, five. Five. <laughs> Viisi minuuttia. Seven. We can bargain in a way. <laughs> we'll negotiate. This has been a fascinating... Kiitos, tämä on ollut erittäin kiinnostava keskustelu ja kiitos kaikille vakavasta suhtautumisesta tähän. Minun on korostettava, että minun tutkimukseni keskittyvät ennen kaikkea Pohjois-Atlanttisiin kumppanuuksiin. Minä olen kirjoittanut kirjan taloudellisista suhteista Pohjois-Atlantilla ja ennakoinut näitä kommentteja, jotka korostavat sitä, että NATO on integroitava tähän keskustelun mukavaan ja kiinnitetä huomiota investointeihin ja kauppaan ja luomalla yhteisiä standardeja. Tässä työssä eräs asia, jonka olemme nostaneet ylös, on Yhdysvaltojen ulkosuhteissa se, että mm, Yhdysvallat eivät pysty ratkaisemaan ongelmia toimimalla yksin, ja tämä on vienyt meitä siihen suuntaan, että meidän on hyväksyttävä se, että Yhdysvaltain on luotava keskeinen, keskeisiä kumppanuussuhteita ja tärkein kumppanuussuhde Yhdysvaltojen hallinnolle ja oman hallinnolle annenkin kansallisen turvallisuusstrategian mukaan toukokuussa 2010 ja diplomaattien sanomien mukaan, niin kaikkein tärkein suhde on suhde, joka on Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Tämän suhteen rakentaminen on haaste ja siinä me lähdemmekin meidän raportissa tutkimuksessa. Me katsomme, kuinka tämä suhde voisi auttaa hoitamaan sellaisia ongelmia, joita Eurooppa ja Yhdysvallat eivät pysty voittamaan työskentelemällä yksin. Ja tässä pyritään löytämään sellaisia toimijoita, joita voidaan ottaa mukaan tähän yhtälöön, jotta olisi tehokkaampaa yhteistyötä, jotta saadaan sisäistettyä nämä ulkoiset ongelmat, eh, jotka ovat olleet Pohjois-Atlantin tai Transatlantin eh, kumppanuuden eh, menestyksen takana, investointi, kauppa, vapakauppa, kulttuuri, läheiset kulttuurisuhteet muun muassa katsomalla mahdollisia kumppaneita olemme katsoneet ennen kaikkea latinalaiseen Amerikkaan Atlantin altaalla ja olen sitä mieltä, että tämä maanosa olisi otettava mukaan enemmän tähän kehykseen. Olen työskennellyt erittäin paljon en Romano Prodin aiemman komission puheenjohtajan kanssa, jotta löytyisi sellainen yhtälö, jotta Afrikka saataisiin valtavirtaistettua. Minä olen sitä mieltä, että latinalaisen Amerikan ryhdin, tällaisen yhtenäisyyden puute on vielä suurempi Afrikassa ja ennen kuin voimme voimannuttaa tämän maanosan siihen, että ne ottavat osaan yhteisiin toimiin, niin meidän on aloitettava sieltä, missä meillä on kumppaneita, jonka kanssa voimme työskennellä kaiken tehokkaammin tehokkaimmin, ja tämä on latinalaisessa Amerikassa. Eräs tärkeä kysymys täällä kuului, että ottakaa huomioon, että aloitamme erittäin tiiviillä kauppa- ja investointikumppanuudella transatlanttisesti, niin kuinka me voimme toimia sääntelyn suhteen, että ulotamme nämä nykyisen sopimuksen hyödyt aina Etelä-Atlantille. On olemassa kolme ma- mahdollista kuvausta, jotka nostaisin esille. Eräs on se, että parannetaan ruokaterveyttä ja ruokaketjun terveys, normeja ja asioita. Tämä on erittäin merkittävä ongelma näissä suhteissa. Ja kun tämä TTIP on esitetty yhdysvaltalaisille journalistille, niin on sanottu, että tämä ongelma on ratkaistava 18 kuukaudessa, kun mikäli tämä ratkaistaan ja löydetään äh, sellaiset standardit, että latinalaisen Amerikan maat saadaan tehokkaammin otettua mukaan tähän samaan äh, terveyteen ja äh, kasviterveyteen liittyviin, elintarviketerveyteen liittyviin mm, standardeihin, niin me olemme saaneet aikaan mm, melkeinpä sellaisen kansainvälisen standardin, johon Intian ja Kiinankin on liityttävä. Ja tämä on erittäin tärkeässä roolissa Sama voidaan sanoa kyberturvallisuudesta. Me tiedämme, että on perustavanlaatuisia eroja sen suhteen, miten Yhdysvallat näkevät internetin organisoinnin ja kuinka eurooppalaiset näkevät kyberturvallisuuden, mutta tämän tulee olla tässä esillä, mistä johtuen siitä johtuen, että taloudelliset transaktiot ja mut, maahanmuuttoon ja tavaran liikkuvuuteen ja ilmailuun, niin ne toimivat siten, että internet on tässä selkärankana ja meidän on löydettävä sellaiset standardit, jotka helpottavat ö, käsittelemään sellaisia tietoja, jotka saattavat joutua uhanalaiseksi tai hyökkäyksen alaiseksi. Minä en nyt ole samassa, että tämä on helppo asia, mutta mikäli internetin tärkeimmät kohdat saadaan turvaan, niin me voimme myös ulottaa tämän Etelä-Atlantille tämän turvallisuuden, ja silloin me voimme Tällöin me saamme nämä standardit vietyä myös latinalaisen Amerikkaan, niin silloin he voivat myös kantaa vastuunsa ja me voimme voimme olla mukana tiivimmässä yhteistyössä, ja tämä on tärkeä tekijä. Tärkeä kohta liittyy näihin taloudellisiin transaktioihin, palaan kohtaan, jonka nostin aiemmin esille. Tiedämme, että terrorivastaisessa sodassa että taloudelliset transaktiot olivat tärkeässä roolissa siinä, että saadaan, löydetään kansainväliset että Se on myös kansainvälisten rikollisu- rikollisia huumekauppa- ja ihmiskauppaverkostojen akillen kantapäänä on olemassa tiettyjä standardeja, on taloudellisten transaktioiden kieli, joka pitää harmonisoida, jotta me ymmärrämme paremmin, mitä me olemme katsomassa – SWIFT-instituutti toimi sen kanssa, mutta se voisi käyttää transatlanttista kumppanuutta tukena tässä. Ja meidän on otettava mukaan latinalaisen Amerikan maat tähän työhön, jos me haluamme onnistua. Viimeisenä sanana on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa tämän hankkeen parissa. Ei vähiten sen takia, että olemme oppineet kokemuksesta, että tällä hetkellä keskittyy keskitytään äh, kauppaan ja investointiin, niin siinä jää sitten useita uhreja äh, puolipaljaille eri aloilla. Transatlanttinen äh, yhteisö tulee olla tapetilla tässä keskustelussa, jotta me voimme onnistua. Ja mukaan on otettava nousevat mahdit, kuten Kiina ja Intia, jotka eivät kuulu tähän kapeaan kauppa- ja investointikeskusteluun. Heidät on sisällytettävä tähän keskusteluun koskien kehitystä, ihmisten turvallisuutta, demokratiaa, poliittista vakautta ja ihmisarvoa. Tämä on keskustelu, jonka Romano Prodi on halunnut nostaa esille siinä, että vahvistetaan yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin ja Kiinan kanssa Afrikassa yhdessä Afrikan unionin kanssa. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä on prosessi, jos, joka meidän pitäisi alustaa globaalilla tasolla ja se pitäisi aloittaa sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa on helppo toimia. Pohjois-Amerikan kanssa tämä keskustelu on hyvä käydä ja Latinalainen Amerikka voidaan ottaa myös helposti mukaan. Kiitos. Ja nyt esittelijä Myamon lopuksi, mutta pyytäisin puhumaan lyhyesti. Meillä on lisää keskustelumahdollisuuksia. Pues gracias también por la sugerencia. Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti Kiitos oikein paljon ehdotuksistanne. Tässä ei ole nyt yksi asia vain keskustelun kohteena. Kun puhutaan transatlanttisista suhteista, niin tämä on hyvin tärkeä, merkittävä kysymys, josta kuulemme päivittäin, kun puhutaan talouskysymyksistä, mutta sitten jotain vähän epäselvempää tavallaan, eli tällaiset globaalit tekijät. Hyvin erilaisia kysymyksiä keskenään. Mutta ensinnäkin me varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että nämä neuvottelut ovat tärkeitä. Ja toivon, että ne saadaan menestyksekkääseen päätökseen. Minusta tuntuu, että me kaikki tiedämme nämä toimivaltakysymykset. Kyberturvallisuuskysymys, joka tuli esiin, tämä on hyvin tärkeä, jos ajatellaan marraskuuta 2000 2010 Euroopassa luotiin työryhmä hoitamaan tätä kysymystä. Ja sitten yksi asia vielä lyhyesti. Transatlanttinen poliittinen neuvosto. Minä olisin toivonut, että tämä olisi ollut esille jo vuonna 2009. Vuonna 2011 luotiin energiaturvallisuuteen toit kysymykset sitten te vuonna 2011, mutta minusta tuntuu, että Washingtonin ja Brysselin hallinnot eivät oikein ole halukkaita luomaan uusia toimielimiä – koska asiat hoituvat nyt, mutta olisi ehkä kuitenkin hyvä siinä mielessä, että saataisiin enemmän näkyvyyttä, mutta en ole ihan varma, siirrytäänkö tähän suuntaan. Kahdenvälisesti ehkä asiat on hoidettava ensin ja sitten avattava mahdollisuus muille Amerikan maille tulla mukaan. En ole varma, nähdäänkö sitä tällä meidän kaudellamme ehkä myöhemmin. En ole tässä täysin optimistinen. Sitten puhuttiin tästä Joten tässä on tavallaan kaksi asiaa. Kaikilla hallituksilla ei vielä ole tässä kunnianhimoisia näkymiä. Hallituksilla on vähän toisenlaiset prioriteetit tällä hetkellä. Sanotaan, että Yhdysvalloissa keskitytään nyt liikaa Aasiaan, mutta Euroopassa taas pohditaan vallan talouskriisiä, eli en usko, että tämä transatlanttinen suhde nyt on välttämättä prioriteetti kaikissa maissamme tällä hetkellä. Kuitenkin meidän valiokunnassamme tietenkin puhutaan tästä aiheesta paljon ja kirjoitetaan tämä mietintö, mutta nyt ei ole ehkä ihan oikea aika tällaisille aloitteille. No vähän vastaten näin James Ellison puheenvuoroon. Minusta tuntuu, että ihmiset väsyvät tavallaan siihen, että tällaisia huippukokouksiakin järjestetään jatkuvasti. Tämä ei ole nyt ehkä ihan pian käsillä, mutta varmasti näitä kysymyksiä voidaan kehitellä, mutta ei ihan nyt tällä hetkellä. Uskon, että näin olen vastannut kysymyksiin. Puheenjohtajahan pyysikin minua puhumaan lyhyesti, joten pyrin kunnioittamaan tuota kehotusta. Varmasti meillä on muita mahdollisuuksia keskustella tästä aiheesta, joten kiitos oikein paljon siitä, että osallistuitte keskusteluun. Kiitos. Bene, grazie per la disciplina. Hienoa, kiitos. Kiitos, että puhuitte näin lyhyesti. Nyt siirrytään seuraavaan kohtaan. Ensin totta kai kiitokset professori Jonesille. Kiitos, että toitte asiantuntemuksenne tänne kokoukseen. Kuten teille kerrankin jo, Christian Berger, joka on Afrikasta, Keski-idästä, Iranista, Irakista vastuussa – ulkosuhdehallinnon edustaja on jo läsnä täällä salissa. Paljon työtä on tehtävänä tällä saralla tällä hetkellä, joten toivoisin, että voisimme nyt käyttää tilaisuutta hyväksemme ja kuulla hyvinkin hankalista tilanteista Egyptissä ja Tunisiassa. Egyptin vaalit ja Benaidin murha Tunisiassa, hallitusten vastustajan siis, sekä Egyptissä että Tunisiassa ollaan hankalassa tilanteessa. Ja nyt on suuria huolia liittyen uusien hallitusten mahdollisuuksiin luoda hyväksyttävä demokratian malli. Samoin Egyptin ja Tunisian viranomaisten mahdollisuudet, valmiudet vastata kansalaisten vaatimukseen demokraattisesta hallinnosta. Hyvin hankalissa talousoloissa vielä kaiken lisäksi. Tässä johdantoni ja pyydän vierastamme käyttämään puheenvuoron. Missä istuttekaan? Siellä. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Okay. You can stay there. Vo- voitte istua siellä kyllä. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chair. And thank you very much for the Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos kutsusta saapua tänne keskustelemaan tästä Egyptiä ja Tunisiaa koskevaan keskusteluun. Erittäin tärkeitä maita yhteistyömme kannalta, jotka käyvät läpi vaikeita ajankohtia paraikaa. Minä yritän hieman puhua molemmista maista, mutta pyrin olemaan lyhyt tässä. Johdannossani aloitan nyt Egyptistä. Tässä nähdään poliittinen polarisointi maallisen opposition ja Monsin hallinnon välillä. Lisäksi tässä molemmat demonisoivat toisiaan kaduilla on väkivaltaa, kuten olemme nähneet viime perjantaina mielenosoitukset Kairossa ja toisaalla Egyptissä. Ja lisäksi tässä ei ole rakennettu vielä rikosoikeutta uudelleen. Tässä syytetään toisiaan väärinkäytöksistä, mutta puhun nyt poliittisesta uudistuksesta ja ihmisoikeuksista. Olemme todistaneet äh, hätätilajulistuksen äh, liittyen äh, Soisen kanavaan viime vuoden lopulla. Lisäksi kuoleman tuomiot on otettu käyttöön liittyen jalkapallomellakkoihin ja kuolemiin. Lisäksi laki on säädetty, joka antaa armeijalle oikeuden pidättää siviilejä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat tehneet useita valituksia siitä, että lehtimiä ja journalisteja on vainottu, siitä, että he ovat levittäneet vääriä tietoja ja loukanneet viranomaisia. Lisäksi uskonvapauteen liittyy ongelmia ennen kaikkea, mitä tulee muihin uskontoihin, islamiin, kristinuskon ja juutalaisuuden ulkopuolella bahai ovat olleet ennen kaikkea vainottuja. Olen mielenosoitusten aikana on nähty ihmisoikeuksien loukkauksia, seksuaalista väärinkäyttöä ja lisäksi voima, voimakäyttöä Port Saidin mielenosoituksessa muun muassa 37 kuolonuhria tuli. Ja mitä tulee Euroopan ihmisoikeus korkea edustaja on käynyt Egyptissä keskustelut hallinnon kanssa, ennen kaikkea presidentin kanssa, ja ymmärrys on se, että presidentti on halukas puuttumaan näihin asioihin yhdessä Euroopan unionin kanssa, muun muassa nämä asiat, jotka minä nostin esille, ja lisäksi halukkuutta löytyy siihen, että on oltaisiin yhteistyössä Euroopan asiantuntijoiden kanssa, jotta saadaan aikaiseksi luotu lainsäädäntö, joka koskee kansalaisjärjestöjä ja mutta tässä ihmisoikeusjärjestöt ovat osoittaneet huolensa siitä, että on luonnos, lakiluonnos koskien mielenosoituksia, ja se on aiheuttanut erittäin paljon huolta. Positiivisia uutisia on kuitenkin olemassa. Egypti on pyytänyt Euroopan unionia tarkkailijaksi vaal- tuleviin vaaleihin, ja nämä vaalit on ymmärryksemme mukaan tarkoitus järjestää huhti-toukokuussa, mutta päivämäärä ei olla vielä hyväksytty tai ilmoitettu. Puhuin ihmisoikeustilanteesta ja poliittisesta tilanteesta, mutta yhtä huolestuttava on taloudellinen tilanne, kuten mainitsitkin johdannossanne, äh, äh, turismin puute ja äh, köyhyys ovat ongelmia sekä nämä ovat aseita Johanne Belanin Lyon, joka on Välimeren maiden edustaja, korkeudustaja, ja hän kävi viime viikolla keskustelun näistä asioista, ja hän on nyt luonut suunnitelman siitä, kuinka joihinkin näihin ongelmiin voidaan puuttua lähitulevaisuudessa. Puhun tästäkin tässä hetken kuluttua. Samanaikaisesti on käyty keskustelua IMF-lainasta, ja tässä on nyt nähty, että eräs poliittisesta puolueesta on pyytänyt, että IMF-laina pitäisi tarkistaa Asain yliopiston puolesta. Ja, ja tässä liittyy myös uskonnolliset aspektit. Toisaalta tässä on lykätty vaaleja, sillä tässä on, oletetaan, että tähän voisi osata enemmän ihmisiä, mikäli tätä lykätään Eräs ongelma hallintalituksen ja opposition välillä on se, että pitäisikö olla yhteinen hallitus, hallitus, yhteinen hallitus ennen vaaleja. Öm, tässä hallitus on sitten mieltä, että pitäisi luoda hallitus vasta vaalien jälkeen, oppositio haluaisi luoda vaalin jo nyt. Tässä nyt pieni esimaku näistä poliittisista ongelmista, joita on olemassa hallituksen tai puo, pikemminkin presidentin ja opposition välillä. Lyonin äh, vierailu on erittäin tärkeä. Tässä pyrittiin löytämään äh, mahdollisuus sille, että saatetaan hallitus ja oppositio yhteen. Tässä mainittiin muun muassa äh, raha, taloudelliset ongelmat, turismi, liittyvät ongelmat, ne koskevat niin hallitusta, presidenttiä kuin oppositiota, ja se voisi kenties olla keino saattaa nämä tahot yhteen näiden asioiden ympärille. Lisäksi mainitsisin, että ensi viikolla meillä on ensimmäinen assosiaatio komitean kokous. Me yritämme aloittaa uudelleen tätä toimenpidettä ja pyrimme luoda tähän uuden toimintasuunnitelman. Tämä toimikon johdantana Egyptin suhteen, arvon puheenjohtaja. Prima di dare spazio alle domande dei colleghi, volevo avvisare. Ennen kuin annan kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, haluaisin sanoa, että meillä on vielä kaksi muuta aihetta. Ulkosuhdehallinnon toiminta ja sopimuksemme useiden Aasian Tyynemeren alueen maiden kanssa. Eli meillä on hyvin niukalti nyt aikaa. Pyydän, että ette puhu pidempään kuin puolitoista minuuttia. Pyydän. Kollega Neitson ensimmäinen puhuja. Uh, <clears throat> Mr. President, your... Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi kiittäisin herra Bergeriä johdantokommenteista. Puhutte meitä puhumaan lyhyesti, teenpä niin. Mainitsen muutaman elementin ja muutaman huolenaiheen. Ensiksi meidän pitäisi pitää tervetulleena sitä, että Egyptin viranomaiset ovat esitellä virallisen kutsun vaalitarkkailijoille. Toisin kuin aikaisemmin. Toiseksi meidän pitää kunkin vinkkelistämme rohkaista yhteyksiin ja vuoropuheluun opposition ja enemmistön kesken. Ja jotta voisimme auttaa mahdollisimman tuloksekkaasti Egyptissä. Pitäisi selkeyttää joukko juridisia kysymyksiä. Minkälainen apu ulkopuolelta on laillista? Onko avulle rajoitteita? Ovatko rajoitteet kohtuullisia? Ymmärtääkseni herra Lambranidis on tällaisessa vuoropuhelussa mukana. Toivon, että tämä selkeyttää tilannetta koska tällä hetkellä eurooppalaiset ja amerikkalaiset säätiöt, jotka Egyptissä ovat työskennelleet, eivät voi tehokkaasti toimia nyt Egyptissä. Ja tämä tekee yhteistyön egyptiläisten kansalaisjärjestöjen kanssa erityisen hankalaksi. Kiitos edustaja Schaak. Very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin arvostan tätä keskustelun mahdollisuutta, mutta pari kriittistä kysymystä haluaisin kuulla enemmän visiosta tämän More for More-aloitteen takaa. Kenen kanssa keskustelemme ja miten estetään menneisyyden virheet? Ettemme ainoastaan keskity siihen, että ollaan uuden Egyptin hallituksen kanssa yhteyksissä, vaan ollaan myös uskottavina yhteyksissä Egyptin kansan kanssa. Mielestäni toimme liian hitaasti ja kantaman epäselvä. Olen saanut vähän sekavia kommentteja korkeadustajan Ashtonin ja von Rompain käynnistä. Mikä on heidän roolinsa Egyptin suhteen? Ja kolmanneksi, mitä sitten Port Saidin tuomioon? 21 ihmistä sai tuomion. Kolme tuomioista siis. Olin juuri korkeadustaja Ashtonin kannan lukenut. Hän ei tuominut kuolemantuomiota tässä yhteydessä ollenkaan. Tämä on kuitenkin pitkään ollut Euroopan unionin kanta ja pohdin sitä, miksi sitä ei mainittu näiden tuomioiden yhteydessä. Kansalaisjärjestöt, sananvapaus, oikeusvaltion periaatteet ja niin edelleen, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Erityisesti naisten roolin suojeleminen on tärkeää. Kaikessa viestinnässä yhteyksissä Egyptin suuntaan – on painotettava, kuinka tärkeänä pidämme tätä kysymystä. Myönteisemmin on hienoa, että meidät on kutsuttu vaalitarkkailijoiksi. Toivon, että tämä heijastelee myönteisesti myös kansalaisjärjestöjen rooliin. Tässä tarvitaan sekä keppiä että porkkana ja mielestäni me aika epäselvästi nyt olemme linjaa näiden välillä. Il 22 novembre 22. marraskuuta on tehty ehdotus. Sen on tehnyt 36 tunniselaista parlamentaarikkoa ja se on tehty perustuslakikokoukselle liittyen rikoslainsäädäntöön. He ehdottavat, että olisi rikos olla suht normalisoida niin sanottuja sionistisia organisaatioita. He eivät halua mitään taloudellisia, poliittisia tai kulttuurisia kontakteja heidän sen kanssa, mitä he kutsuvat sionistiseksi elimeksi. Siinä ehdotuksessa on kuuden vuoden vähimmäisvankeusrangaistus ja kansalaisoikeuksien menettäminen – tällaisiin rikoksiin syyllistyneeltä. Kysymyksessä eivät ole mitkään eksentrikot parlamentissa, koska ainakin 36 ää, perustuslakikokouksen jäsentä on tehnyt tällaisen, allekirjoittanut tällaisen ehdotuksen. Ja herää kysymys, onko tämä merkittävä käänne tunnisellaisten tuntemuksissa. Ei pidä unohtaa, että se on demokraattisen ajattelun suhteen Magrebin kehittyneen maa. Edustaja Brandner. Thank you very much. And thanks for... Kiitos paljon. Kiitos, että saimme nämä päivitykset. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, miten tyytyväisenä puhutte tästä kokouksesta assosiaatioprosessissa – me oikein pyytelemättä sellainen saadaan aikaan, mutta vähän kaiken kysymykseen liittyen, missä meillä on nyt nämä tiukat linjat, mitä me haluamme, mitä olemme valmiita tarjoamaan ja mitkä ovat meidän odotuksemme, jotka liittyvät näihin tarjouksiin. Ja toinen kysymys naisten oikeuksien tallominen ja häirintä ja poliisiuudistukset. Missä mielen Egypti saa tukea EUlta poliisilaitosta uudistaessaan? Olemmeko me siinä prosessissa avuksi? Kiitos. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. With, with, with the... Sallika, että aloitan ensimmäisellä kysymyksellä. Tämä asia tuesta mitä tulee ähm, lainsäädännön laatimiseen, se kesku, siitä keskusteltiin äh, ihmisoikeuskorkean edustajan toimesta viime viikolla. Ja kuten sanoin, niin äh, Euro, ä, äh, Egyptin presidentti haluaa käyttää Euroopan unionin asiantuntemusta tämän asian suhteen, mitä tulee kansalaisjärjestön rahoittamiseen mitä, ja siihen, että nähdään mitä hyviä käytäntöjä on olemassa, niin voitaisiin kenties katsoa minkälaista lainsäädäntöä on muissa arabimaissa, jonka kanssa olemme työskennelleet. Ja nyt tässä asiassa me olemme yhteistyössä Egyptin hallituksen kanssa, jotta saamme oman asiantuntemuksemme ja lainsäädännön laatioiden asiantuntemuksen tuotua. Kyseessä tässä on rahoitus ja kansalaisjärjestön rahoitus, niin tämä on nostettu esille. Ja nyt tässä kansalaisjärjestöä koskevan asiakirjan viidellisemmässä luonnoksessa tässä on nostettu esille se, että saadaan, että hyväksytäänkö tämä rahoitus muista ulkopuolisista ulkomaalaisista lähteistä. Seuraavaksi minä olen sitä mieltä, että meidän suuntaviivat ovat hyvin selkeät. Me ryhdymme yhteistyöhön Pohjois-Afrikkaan uusien hallintojen hallitusten kanssa, mutta me haluamme, että tiettyjä tiettyjä periaatteita noudatetaan, poliittinen pluralismi ja oikeusvaltioperiaate ja perusoikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, ne ovat asioita, joita nostetaan esille kaikkien toimesta, jotka ovat työssä, yhteistyössä Egyptin hallinnon kanssa, Van Rompuy ja äh, Ashton ovat nostaneet nämä asiat esille. Lisäksi kysytte kysymyksen äh, korkea edustajan äh, on selkeä, että Aston johtaa poliittista keskustelua Egyptin kanssa ja hän johtaa tätä työryhmää, joka työskentelee yhteistyön hyväksi kuoleman tuomion suhteen. Me aina teemme, kommentoimme, mikäli kuolemantuomioita tuomitaan ja pannaan täytäntöön. Ja jälleen kerran tässä olemme toimineet myös näin. Me olemme nostaneet asian esille Egyptin hallinnon kanssa – niin tässäkin tapauksessa tämä keppi- ja porkkana-asia, niin tämä pitää, tämä pitää katsoa hyvin selkeästi. Tällä hetkellä meidän tarjoama tuki Egyptille koskee ennen kaikkea heikossa asemissa olevia ryhmiä kohtaan. Tämä more for more periaate, niin on meillä vielä siinä vaiheessa, että sitä voitaisiin edes käyttää. Me keskustelemme asiasta. Egyptin kanssa assosiaatiokomitea on eräs öö, tilanne, jossa voisimme keskustella tästä, mutta tässä no, kaikki nämä asiat otetaan huomioon, mutta se, missä Egypti on ihmisoikeusasioiden suhteen, missä ollaan oikeusvaltioperiaatteen täytäntöön panemisen suhteen, nämä ovat kaikki asioita, joita me kyllä otamme huomioon silloin, kun päätetään rahoituksesta. Ja ne saattavat olla periaatteiden alaisia. Tässä puhutaan nyt 90 miljoonasta erosta, jotka saattaisivat olla kyseessä. Kysymys, joka koskee Tunisian rikosoikeutta, kun tämä nousi esille tässä perusoikeusluonnoksessa. Äh, luonnoksessa niin äh, me olemme nostaneet tämän asian esille, kun tämä perustuslakiluonnos tuli, niin tämä artikla 27 olisi hyvä jättää pois perustuslaista meidän mukaan. Me olemme tämän nostaneet esille. Tunisialaiset eivät ole saaneet tie, tietoa tätä toivomusta ainoastaan meiltä, vaan myös Yhdysvalloilta, ja on tehty hyvin selkeästi, tuotu selkeästi ilmi, että Tämän tyyppinen artikla ei ole missään nimessä hyväksyttävä assosiaatiokomitean suhteen. Ilmoitin, että en ole kovinkaan tyytyväinen tästä assosiaatiokomitean kokoukset eivät koskaan ole iloisia tapahtumia, mutta tärkeää tässä on se, että tämä todellakin nyt tapahtuu kahden vuoden tauon jälkeen. Meidän on saatava kahdenvälinen yhteistyö takaisin raiteille. Meidän on saatava yhteistyö raiteille sen takia juuri näistä syistä, mitkä te nostitte esille. Meidän on tehtävä selkeästi komitea, komitean kokouksessa, missä meidän suuntaviivat kulkevat. Me haluaisimme, että nämä työryhmät, alaryhmät olisivat oikeassa kokoonpanossa puuttuvassa näihin asioihin. Tämä on hyvin työlästä, mutta tämä on erittäin tärkeää, että saamme tuotua esille poliittisia ja taloudellisia uudistuksia Egyptissä ihmisoikeudet mainittiin, ne kuuluvat kyllä keskusteluun, jota käymme Egyptin kollegoiden kanssa myös ensi viikolla. Kiitos. Oikein sydämelliset kiitokset. Ja Berger näistä tiedoista. Ja erityisesti miten värikkäästi käytätte äidinkieltänne teki vaikutuksen. Seuraava esityslistan kohta on ulkosuhdehallinnon toiminnan tarkistaminen. Altieri on tässä esittelijä. Lyhyesti esittelyksi meillä on tässä asiakirja. Me olemme päässeet myös mietinnön valmisteluissa melko pitkälle, mutta tämän päivän kokouksessa tarkoituksena oli lähinnä se, että kuulen teiltäkin, mitä pidätte tärkeänä, kun ajatellaan tätämme 28. tammikuuta kuulemistilaisuus, joten näen sen osana tätä koko prosessia. Tämä ulkosuhdehallinnon tarkistaminen antaa meille mahdollisuuden todeta, ettei se valmis voi vielä olla. Ulkosuhdehallinto tarvitsee tietenkin pidemmän aikaa ennen kuin se voi olla täysin toimintakykyinen enemmän kuin siis tämä kaksi vuotta jotka sen syntymästä nyt on kulunut, joten kritiikkiä voidaan esittää, mutta reilussa hengessä kuitenkin. Ja jos kritiikkiä osoitetaan, niin tarkoituksena on lähinnä osoittaa, että haluamme parannuksia. Samoin komission neuvosto tekee ehdotuksensa. Ehdotuksia on myös useista maista. Ehkä on järkevää myöskin se, että ennen kuin päätökset tehdään valiokunnassa tai täysistunnossa, olisi ehkä hyvä käydä myös vuoropuhelua neuvoston ja komission kanssa. Niin, että kaikki kolme toimielintä, jotka työstävät nyt näitä uudelleen tarkastelumietintöjä, voivat myös vaihtaa mielipiteitä keskenään. komission ja neuvoston tulisi silloin tietenkin samoin kuin me teemme esittää asiakirjansa keskustelun pohjaksi. Tämä on nyt tällainen tarjous. Sehän tarkoittaisi sitä, että myöhemmin ehkä ei synny konfliktia, koska budjettivaliokunnan kollegat tätä myös tarkastelevat. Samoin oikeusasioiden valiokunnan kollegat noita, joilla meillä on lainsäädäntövaltaa tai budjettivaltuuksia. Henkilöstökysymyksethän ovat esillä myös, joten ajattelisin, että saamme tällaisen kattavan lähestymistavan, emmekä katso ainoastaan siis ulkopolitiikan kehittymistä. Tämä olisi siis minun ehdotukseni. Ulkosuhdehallintohan on tällainen hybriditoimielimenä. Kolmen seikan takia ulkosuhdekomission jäsen tässä puhutaan jatkuvasti sitä, että istutaan useammalla pallilla, eli korkea edustaja komission varapuheenjohtaja. Meidän on nyt katsottava, onko tässä yhteydessä saatu riittävää synergiaa etua jo. Siksi tämä harjoitus. Tämä on tavallaan koko tarinan otsikkona. Ja tämä on otettava esiin konkreettisina kysymyksinä. Edelleen olen sitä mieltä, että päätöksentekoprosessi on liian hidas. Tämä kävi selkeästi ilmi, kun Malin päätöksiä tehtiin. Neuvostossa päätös lokakuussa ja tammikuun loppupuolella sitten todetaan, että kolmessa kuukaudessa ei ole tapahtunut yhtään mitään. täytäntöpanon osalta, niin silloin on kyllä kysyttävä, mihin tämä liittyy. Päätöksenteko rakenteisiinko vai siksi, että ulkosuhdehallinto ei voi riittävästi painostaa jäsenvaltioita täytäntöönpanoon, niitä, jotka ovat sitoutuneet, vai onko kyse siitä, että poliittista tahtoa puuttuu jäsenvaltioista, vai mistä tämä johtuu? Tämä on yksi esimerkki niistä kysymyksistä, joita voidaan esittää. Lissabonin sopimuksen luomat mahdollisuudet, kuka tekee aloitteet joukkojen osalta, kuka tekee strategiset päätökset ja miten saataisiin jotenkin vähän lisää nopeutta, vähän sellaista automatiikkaa. Mutta mistä saadaan tämä ensimmäinen impulssi. Minusta tuntuu, että kun ajatellaan viime kuukausien kokemuksia, niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Tämä liittyy kaiken kaikkiaan siihen, miten tätä johdetaan, vai onko kyse sitten edustajista, jotka katsovat jatkuvasti tekstiä niin kauan kansalliselta kannalta, että lopulta tekstistä ei jää mitään jäljelle, ehkä hiukan lietellen. Kyse on ehkä sitä, että rakenteet eivät ole vielä ihan riittävän hyviä, siksi joudutaan tällaiseen tilanteisiin. En ole ihan varma, minulla ei ole lopullista kantaa, mutta nämä kysymykset tässä syntyvät ja niihin tarvitaan vastaukset. Meidän pitäisi myös nähdä Miten yhteistyö toimii toimijoiden kesken? Henkilöstöhän on neuvosto ja komission puolelta. Eli tämä on tällainen hybridi hallitusten välisestä ja yhteisöllisestä työstä. Ja millä tapaa hallinnolliset päällekkäisyydet voidaan välttää? niin, että ulkosuhdehallinnon johtaja on yksi ulkoista varapuheenjohtajista komissiossa. Komission varapuheenjohtaja. Ja ymmärtääkö hän roolinsa komission jäsenenä niin, että hän voi riittävästi vaikuttaa myös komission kokoonpanossa? Vai eikö vielä ihan riittävästi? Ja mikä on kanta komissiossa? Nähdäänkö komissiossa ulkosuhdehallinto kilpailevana tahona, jota pyritään pitämään mahdollisimman pienenä niin, että siellä on harvoja mukana ja tällä tapaa voidaan ikään kuin suojella omaa tehtäväkenttää vai onko hyvä toiminta varapuheenjohtajan aseman kautta sellainen, että näistä ongelmista päästään eroon. Sitten ihan käytännön kysymykset edustustoista, ei ihan kaikkialla, mutta ehkä tämä on tällainen alun ongelma. Tämä liittyy kaikkiin ihmisiin ja psykologisiinkin kysymyksiin, että joissain edustustoissa eduston työntekijät eivät näe itseään yksikkönä, vaan epävirallisesti ikään kuin esittävät, että heillä on eri johtajat. Ja tästä syntyy sellaisia jännitteitä, jotka estävät sen, että syntyy synergiaa vaikutusta siellä paikan päällä. Minun mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää katsoa myös tuota taloudellista tilivelvollisuutta. Varainhoitoasetuskysymys kysymys Voiko olla niin, että edustuston johtaja, lähettiläs, on ainoa, joka voi allekirjoittaa sekin, oli sitten kuinka pieni tahansa, kun budjetin valvonta valiokunnan puolelta sanotaan, että tuo on ainoa mahdollisuus huolehtia tehokkaasta velvollisuuksien hoitamista. Eikö voitaisi kuitenkin ajatella, että tietyn kokoisten summien yhteydessä tämä tehtävä voidaan delegoida, kun tämä voi johtaa sellaisiin tilanteisiin, että jos lähtee lomalla, niin mitään ei voida maksaa, koska hän ainoana voi allekirjoittaa. Eikö voitaisi ajatella, että hänellä on varamies, joka on myös tilivelvollinen? Eli niin tällaiset pienet käytännön kysymykset, jotka helpottavat kuitenkin elämää. Ja sitten rakenteet, joita tarvitaan. Maantieteelliset kysymykset ja sukupuolten välinen tasapaino tässä, mutta minusta syystä ei saada ehkä parasta mahdollista – ja Tietenkin alkuvaiheessa voi olla tiettyä vääristymää, mutta minulla on joskus sellainen käsitys, että vaikka yhteisön virkamiesten osalta on kiinteä prosenttiosuus, niin tässä on tällainen Chiefs versus Red Indians – Eli jäsenvaltioiden edustajat ovat kautta linjan korkeammissa asemissa, lähettiläinen ja sitten toimielimistä tulevat, komissiosta tulevat ovat siellä sitten työntekijöinä. E, ehkä tämä on väärä käsitys, mikä minulla on, mutta sitä on tutkittava. Ei prosenttiosuus voi olla sellainen, että toiset tekevät siellä päätökset ja sitten toiset pyörittelevät papereita ja istuvat siellä, tekevät työtä toimistoissaan. Monissa pienissä maissa ehkä komission virkamiehet voivat olla siellä edustustojen edustajia niin, että tämä ehkä nyt tilastollisesti jotenkin täsmää, mutta pitähän tässä myöskin arvioida lähetystöjen merkitystä. Ehkä tässäkin on vähän siirtymäkautta komission työntekijät tai komissiosta tulevat ulkosuudenhallinnon työntekijät ehkä turhautuvat, kun eivät näe paljon kehitysmahdollisuuksia itselleen omalla urallaan. Tätäkin olisi tutkittava, onko tämä alkuvaiheen ongelma vai voidaanko tässä jotenkin vaikuttaa näihin rakenteellisiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä. Sitten on muitakin kysymyksiä. Poliittinen edustus parlamentin kannalta se, miten edustetaan ulospäin, eli ulkoministerin rooli. Aikaisemmin vaadittiin tällaista ulkopoliittista edustajaa, ja entä ad hoc edustus, niin ettei korkea edustaja joudu jokaiselle matkalle itse lähtemään, että hänet voidaan korvata. Tämä on aivan valtava työtaakka ihan fyysisesti ja koko tämän sisällön kannalta aivan valtava työtaakka. Tämäkin on nähtävä kokonaisuutena. Tiedän, että parlamentissa ja tässä valiokunnassakin on tyytymättömyyttä siihen, miten korkea edustaja on läsnä edustettuna esimerkiksi täysistunnossa. Häntä on kritisoitu tästä. Tammikuussa keskusteltiin tästä sovittu on, että joka toinen kuukausi hän on paikalla. Aina on tärkeitä konferensseja, mutta tiedän Saksan ulkoministeriltä, että kun siellä parlamentti kokoontuu, niin hän on paikan päällä. Eli miten voidaan nyt Madridin sopimusten ja julkilausumien lupauksia todella nähdä toteutettavan käytännössä. Niin että kaikki se, mitä me olemme tukeneet, ratkaistaan myös käytännössä. Samoin tiedotusvelvollisuus. Esimerkiksi se, että kaikkien strategisten päätösten osalta – tätä valiokuntaa on kuultava. Aikaisemmin ennalta pitäisi keskustella ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Tähän mennessä tätä toimintaa ei ole näkynyt yhtään. eikä se jäi minulta huomaamatta. Joka tapauksessa nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin meidän myös tulee pureutua. Ja sitten puolustuspoliittiset rakenteet, miten pitkälle niitä pitää rakentaa, miten pitkälti sitoa mukaan komission voimakkaammin, <clears throat> miten suunnittelutyötä voidaan jatkaa, miten huolehtia neuvotteluvalmiuksia, missä mielen sotilaallinen ja siviilikriisin hallinta – voidaan luoda paremman rakenteen pohjalta niin, että huolehditaan toimintakyvystä, niin että siviilikriisinhallinta on siellä sotilaallisen alla. No, että sellaisia kysymyksiä, joista olemme keskustelleet, mutta mm, meillä on mahdollisuus tarkastella niitä nyt uudestaan. Tässä vaiheessa ehkä jotain voidaan vielä muuttaa neljän viiden vuoden kuluttua se ei enää ole oikein mahdollista. Meidän pitäisi varmasti pyrkiä korkeudusta Astonin kanssa. Tähän hän on hyvin sitoutunut ja hänellä on tietysti oma kokemuksensa siitä, mikä toimii hyvin, mikä huonommin. Ja varmasti voisimme saada aikaan parannuksia, jotta – meillä on toimiva ulkosuhdehallinto. Konsulipalvelut, niin unohdin ne mainita. Niistä voidaan myös keskustella. Tässä minun puheenvuoroni. Roberto saa puheenvuoron. Grazie. Kiitos. Ha indicato quelli che ci sembrano. Hmm? Elmar Brock on esityksessään käynyt läpi niitä parametreja, joiden puitteissa voimme antaa panoksemme äh, ulkosuhdepalveluihin liittyvän päätöksen uudelleenarvioinnissa. Tämä toiminnan tarkistaminen ei ole pakollista, mutta se on äh, mahdollista ulkosuudepalvelun äh, sopimuksen artiklan 13 mukaisesti. Ehdotuksemme pääpaino on se, että me arvioimme äh, korkean edustajan roolia ulkosuhdepalveluissa sopimuksen puitteissa. Me haluamme tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Me usein me käytämme tätä ilmaisua, joka sopimuksessa on, mutta sen käytännön toteuttaminen on usein hankalaa. Mikä sitten näkyy useammassa asiassa – Niihin liittyen parlamentti voisi kantaa kortensa kekoon tässä tarkistamisessa. Brock on jo käsitellyt niitä laajasti. Minä voin puhua niukemmin. Esittää näkemyksemme yhteenvedonomaisesti. On tärkeää saada syötettä kollegoilta ennen kuin teksti etenee. Ensinnäkin korkean edustajan rooli. Tässä kaksi kysymystä pelissä. Ensinnäkin, miten voimme varmistaa sen, että korkea edustaja voi toimia komission varapuheenjohtajana vastuussa komission työn ulkopolitiikan eri tekijöiden koordinoijana. Tämän mennessä mielestämme hän ei ole tähän tehtävään oikein pystynyt niin hyvin kuin toivottavaa. ulkoisille palveluiden panas vaan vaatimaton, mutta voisimme ajatella erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi meillä voisi olla varapääsihteeri, joka tehtävä olisi taata koordinaatio jatkuvalta pohjalta komission kanssa. Ainakin joku ratkaisu, joka mahdollistaisi sen, että korkea voisi täysin täyttää strategiset tehtävänsä ja toteuttaa kattavaa lähestymistapaa EUn suhteessa. Ja sitten toinen korkean edustajan, korkean edustajan liittyvä kysymys on hänen varaedustajansa rooli. Tämä juridinen kehikko on monimutkainen, kuten tiedätte, mutta en usko, että sopimusta muuttamatta tätä ratkaistaan voimme miettiä jotain vaihtoehtoja, kuten se, se että korkean edustajan tehtävä pysyisi jakamattomana, mutta että samanaikaisesti lisäisimme mahdollisuuksia varajohtajan nimittämiseksi eri tehtäviin. Enpä usko, että tämä kiertävän puheenjohtajuuden puitteissa tapahtuva ratkaisu on paras. Voisimme artikla 33 puitteissa miettiä muitakin ratkaisuja. Ja sitten on ulkosuudepalveluiden varsinainen rakenne. Brysselin kannalta kaksi seuraavista ovat tärkeimpiä näkökohtia sekin tämä kaksinaisuus, dualiteetti. Se, että meillä on pääsihteeri eräänlaisen toimitusjohtajan sijasta. Ja sitten ää, äh, yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan ja, politiikkaan ja kriisipolitiikan erillinen rooli. meidän täytyy parlamentissa antaa iso panos tämän ongelman ratkaisemiseksi. Komissiolla on vähän kaikenlaista erilaista kantaa tähän kysymykseen ja parlamentin täytyy tarkastella asiaa rahoitusvälineen näkökulmasta. Kun vuonna 2013 organisaation toiminnan tarkastaminen tässä lähestyy, niin täytyy miettiä, mitä parlamentti voi tehdä. Brock puhuu selkeästi. Voin olla hänen kantojen kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy välttää se paradoksaalinen tilanne, jossa ulkosuhdehallinto, jolla piti olla yhtenäinen lähestymistapa EUn edustamisessa, se on, tämä on johtanut edustajistojen ja muiden määrän lisääntymiseen. Ihan fyysisesti joidenkin ihmisten on vaikea ymmärtää, miksi me saatamme olla paikalla kolmessa eri rakennuksessa. Sitten meillä on kysymys delegaatioiden johtajien suhte- roolista. joka ei liity ulkosuudenhallintoon ja se säätöi sinänsä. Sitten henkilöstö on yksi merkittävä kysymys päätöksen artiklan 13 mukaisesti. Se on yksi tärkeimmistä toiminnan tarkastamiseen osista. Selkeytän kuitenkin sen, että on ihan asianmukaista, että tarkistaminen kohdistuu artiklaan 6 ja henkilöstöön – ja että me tarkastelemme päätöksiä tuoreen silmiin. Ei meidän kuitenkaan pidä, pidä vetää mattoa alta henkilöstöohjesäännöltä, jotta täytyy kunnioittaa tämän artiklan mukaisesti. Ja meidän täytyy työskennellä yhdessä oikeusvaliokunnan kanssa. Parlamentin pitää välttää kantaa, jolta puuttuisi selkeä oikeudellinen perusta eu ulkosuhdehallinnon päätösten muuttamisen yhteydessä. Voimme saada muutoksia aikaan ainoastaan henkilöstöohjesäännöstä selkää muuttamisella – tässä maantieteelliset ja sukupuolikysymykset tasapainon suhteen pelissä, mutta myös institutionaalinen tasapaino. Sekin täytyy heijastua joka tasolla, kuten Madridissa sovittiin. Kysymys ei ole, ei ole luvuista sinänsä ainoastaan, vaan herkkiä kysymyksiä liittyen missioihin, että täytyy tarkastella myöskin vähän uudessa valossa. Ja sitten tili- ja vastuuvelvollisuus. Madridin sopimuksen toteuttamisen suhteen pidämme korkeudustajan palveluiden avoimuutta myönteisenä. Mutta paljon pitäisi vielä tehdä. Artiklan 28 suhteen. Meidän täytyy ö, myös ajatella Madenin päätöksiä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Meillä on kaksi kysymystä, se briefaukset operaatiota ennen ja sitten operaatiota jälkeen ol, uh, ulkopolitiikka yleistä sitten neuvostossa. Nyt keskustelun kollega Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Gracias también al señor Walteri por estas... Kiitoksia. Ja kiitos myös Galtierille näistä ajatuksista. Tämä on erittäin hyvä keskusteluna, että tähän keskusteluun parlamentti haluaisi vaikuttaa mahdollisimman paljon ulkosuhdehallinnon kehittämiseen. Mielestäni pitää olla varmainen siihen, kuinka asia lähestyy meidän ei pitäisi peitellä, mitä on tapahtunut tai innostua liikaa. Mielestäni tämä ulkosuudenhallinto ei, sitä ei luotu yhden yön yli tai ihmeen kaapalla. Pitäisi katsoa, kuinka ulkosuhdehallinto on pystynyt tuomaan esille sitä, mitä Euroopan unioni tekee kansainvälisellä näyttämöllä. Oli muun muassa Georgian kriisin, ara, arabikevät, Libyan tilanne. Palestiina liittyi Unescoon, oli tämä YK liittyvä keskustelu ja, ja sitten vielä Malin konflikti. Minä nyt en vedä mitään johtopäätöksiä näistä asioista, mutta eräs asia, joka tässä tulee korostaa, on poliittinen vastuu. Minä en ole sitä mieltä, että Mä olen mieltä, että tässä pitäisi pitää eri vaihtoehdot auki ja tässä pitäisi saada tehostettua ulkosuudenhallintoa pitää tehdä, niin kuin Brock sanoivat, eli pitää parantaa päätöksentekoprosesseja. Tässä talossa ollaan puhuttu siitä, että olisi hyvä, että on poliittisia attaseja virkoja, joita luotaisiin. Voisi olla pääsihteeri vaikkapa erityisedustajia – tai miksei edustajia myös Euroopan parlamentista. Näin voisimme varmistua siitä, että kaikki tämä tieto, jota Brock peräänkuulutti, saataisiin. Poliittisessa neuvostossa voisi olla taustalla strateginen suunnitteluyksikkö, joka toimisi pääsihteerin alaisuudessa pääjohtajien osallistumisen avustamana se voitaisiin tehdä poliittisia päätöksiä ja panna täytäntöön näitä. Ja tässä se tietty jatkuvuus. Minä en kuitenkaan nyt pidä mitään, äh, minä en haihattele turhaan tässä. Tiedämme, että päätökset tehdään ministerineuvostossa, mutta minun suurin huolenaiheeni on arvon puheenjohtaja se, että me emme hukkaa tätä yhteisöllistä merkitystä siitä, mitä ulkosuhdehallinto tekee, kun Euroopan unioni hyväksyi Lissabonin sopimuksen. Me kaikki toivoimme, että me saisimme yhtenäistettyä Euroopan ulkosuhdepolitiikan, mutta jos katsoo hyvin avoimin silmin siitä, mitä on tapahtunut, mielestäni tässä ei ole onnistuttu, ja tässä on tullut enemmän tällainen hallitusten välinen yhteistyö esille. Mielestäni Euroopan parlamentin budjettivaihtoehtojen tulisi pysyä yhteisöperusteisina. Ja tässä kysyt, Galteri kysyi, mitä pitäisi tehdä pääjohtajille, joilla on sellaisia toimia, jotka ovat päällekkäisiä ulkoisuudenhallinnon kanssa DEVE ja Trade-pääosastot. Mielestäni on tärkeää, että on nämä tällaiset yhteisöön liittyvät roolit ja näiden toimien koordinointi on täysin erilaista. Jotkut erityistyöryhmät voisivat tehdä toisia asioita, joita komission varapuheenjohtaja johtaa. Olen myös huolissani EU-työntekijöiden moraalista tai heidän tunnelmistaan. He, heillä ei ole kovinkaan hyvät tunnemat tällä hetkellä varmastikaan. Tätä asiaa tulee katsoa syvällisemmin. Tässä nähdään nyt vastuuvapaus asiassa, eli tässä on yliedustettuna tiettyjä maita, tässä hierarkian ylimmällä tasolla ja henkilökunnalle on antava mahdollisuus tehdä työnsä siten, että saa parannettua tätä ulkoisuudenhallintoa. Ja tässä tulen kysymyksiin niin Gautierille. Mielestäni delegaation johtajan tulisi nautia autonomiasta, mutta on tapahtuttava kuitenkin riittävää koordinaatiota ja tulisi olla selvää tämän kun Brock kirjoitti ensimmäisen mietinnön siitä, missä hallinto toimisi, enemmistö sanoi, että sen tulisi olla komissiossa. Näin ei tapahtunut valitettavasti, mutta se mitä on nähty on ikään kuin regressio sen suhteen, mitä, mikä mahdollisuudet näissä sopimuksissa tarjottiin. Minun Minä haluaisin, että EUn nämä eri vaihtoehdot olisivat tällaisia yhteisöperusteisia malleja. Sillä se, mitä tässä nyt on tehty, on se, että yhteisölliset toimivallat on siirretty tähän hallitusten väliseen pilariin. Halusin jakaa nämä ajatukset valiokunnan jäsenille. Tässä kaikki näkemykset eivät ole negatiivisia. Korkea edustajalla oli erittäin vaikeita tilanteita, ennen kaikkea jäsenvaltioiden kanssa toiminnan on vaikeaa toisenaan, mutta meidän tulee toimia selkeästi, meidän tulee puolustaa sitä, että hallinto on olemassa ja että hallinto on selkeämmin esillä. Kiitos puheenjohtaja. Ilman mikrofonia. Voorzitter, ik zal... Uh... Puheenjohtaja. kovin usein puhumaan kieltäni, mutta nyt puhun, joten ehkä tarvitsette kuulokkeet. Ensin kollegat Brock ja Gualteri ansaitsevat onnittelut valmistelevista töistä ja kaikista kysymyksistä ja huomioista, joita meillä on nyt esitetty, mutta kuten saatettiin odottaakin, niin tässä vaiheessa on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Aluksi huomio, joka pitkälti noudattelee puheenjohtaja Brokin puheenvuoroa. Jos katsotaan, miten monimutkainen tilanne on, niin on lähes ihme, että ulkosuhdehallinto ylipäätään toimii se tuntui niin epätodennäköiseltä, joten tämän verran voidaan sanoa ehkä myönteisessä hengessä. Ei se ihan riitä kuitenkaan. Viime viikkoina olemme hämmästelleet sitä, miten aluksi EU-aloitteisia toimia on kaivattu Sahelissa ja Malin tilanteessa. Varmasti pitäisi selvittää, mistä tämä kaikki johtui. Liittyykö se ainoastaan puutteisiin nyt ehkä ulkosuhdehallinnon tai korkean edustajan puolelta. En usko, että näin on. Uskon, että kysymys on paljon monimutkaisempi, mutta oli miten oli. Tilanteiden kehittyessä on ikävän selkeästi käynyt ilmi, että toimin ei ryhdytty. Eli näkyvyys, tehokkuus Euroopan ulkopolitiikan osalta oli hyvin puutteellista. Lisäksi olisi ehkä hyvä todella yksityiskohtaisesti katsoa sitä, miten voidaan parantaa lukuisien edustustojen toimintaa, kuten kollega Brock puhui tästä tilivelvollisuudesta ja siitä, että jopa pienimmät maksut allekirjoittaa lähetystön johtaja. No tuo on absurdia, mutta parlamentin valiokuntamme yhdessä budjetin valvonta ja muiden valiokuntien kanssa pitää ymmärtää, että emme voi samanaikaisesti vaatia, että päätöksiä tehdään – nopeammin, sopivammin ja samalla vaatia, että voimme valvoa kaikkea ihan pienimpiin yksityiskohtiin asti. Eli nopea täsmällinen toiminta, sitä haluamme. Ja silloin on ymmärrettävä, että joskus voi tapahtua virheitä, unohduksia. Minusta on vähän nyt sellainen tilanne, että emme riittävän selkeästi ymmärrä tätä. Me haluamme hyvää, sopivaa, täsmällistä toimintaa ja täydellistä tilivelvollisuutta. En tiedä, miten hyvin nämä asiat voidaan yhdistää. Sitten kollega Brokin ehdotus puheenvuoroni lopuksi. Hänen ajatuksensa, että pohdittaisiin neuvoston ja korkean edustajan Ashtonin itsensä ja komission kanssa sitä, miten he itse arvioivat nyt ulkosuhdehallintoa. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Ja toinen kysymys on se, onnistuuko se, mutta todella me voisimme tätä yrittää. Ehkä ensimmäinen keskustelu siitä, miten jokainen näkee tämän. Kollegat, minä voisin puhua vielä loputtomiin, mutta se ei nyt ole oikein tarkoitus, joten kiitokset molemmille esittelijöille. Tämä on alku. Toivon, että näin perinpohjaisesti, mutta reilusti arvioidaan sitä, miten ulkosuhdehallintoa voidaan parantaa. Kiitos. Kiitos. Keskustelu Astonin kanssa on varmasti hyvä ehdotus. Edustaja Gomes. Puheenjohtaja, minäkin kiitän sinua ja Roberto Galtieri ja yleiskatsauksesta ja, ja kollegoiden kommentteista kiitän myös. Totta kai Lady Ashtonia pitää arvostaa äh, palveluiden luomisesta ja sopimuksesta kanssamme. Me näemme edistymistä toiminnassa. Tämä tehtävä ei ole mitenkään pikkuinen, ottaen olemassa olevat raamit ja väistämättömät ongelmat, mukaan lukien henkilöstöongelmat ja muutosvastarinta. Kaikki kunnia hänelle siitä. Mitä sitten poliittisesti tästä on sukeutunut? Sitä me emme vielä täysin näe. useimmin äh, olen iloinen obama hallinnasta Luojan kiitos, meillä on obama hallinta toisella puolella Atlantia. Kaikista ristiriidasta ja epäjohdonmukaisuuksista huolimatta. Usein näkyy, että innovatiiviset ideat tulevat toiselta puolelta Atlantia mukaan lukien yhteistyö kanssamme ulkopolitiikassa globaaleissa kysymyksissä. Mainitsin kolme aluetta monesta, jolla Yhdysvaltojen pannoissa on merkittävä toimillemme tai reaktioille tai niiden puutteelle. Ensinnäkin lähinnä rauhanprosessi, meidän toimilla ei ole mitään väliä konsensuksesta huolimatta. Lady Ashtonin suhteen en ollenkaan epäile, etteikö hän ole huolestunut ja etteikö hän ymmärtäisi, miten keskeinen tämä konflikti ja muiden haasteiden kannalta. Arabikevät. Ja keskeinen kysymys, jonka pitäisi olla yhteisöpolitiikan, yhteisö ulkopolitiikan yhteisöllistäminen ja se on turvallisuusneuvosto, jossa me, ja meitä ei ole. Tiedän, että monet jäsenvaltiot vastustavat, nimittäin turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet. Mutta tämä ei ole mitään syytä, miksei ulkosuhdepalvelu painaisi päälle tässä. Ja miksi Lady Ashton korkeana edustajana komission varapuheenjohtajana tekisi näin? Tämä on ratkaiseva kysymys. kuten puheenjohtaja Brock alleviivasi, kysymys on ulkopolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan aseman vahvistamisessa suhteessa niihin komission palveluihin, joilla suora vaikutus ulkoisiin toimiin. Tätä tapahtuu moneen suuntaan, kumpaankin suuntaan Äh, humanitaarisessa politiikassa ja laajentamispolitiikassa, mutta kaupassa, energiassa ja kehityspolitiikassa taas ei tämmöistä vastavuoroisuutta ei näy. Tämän ihmisoikeuspolitiikan ja käytännön politiikan ristiriidat ovat liian räikeitä, jotta ne voitaisiin ohittaa. Uskon myös, että rahoituskriisiin pitäisi olla valtavan tärkeä tekijä. integraation edistämisessä. Mainitsitte konsolipalvelut. Kysymys on muistakin konsolipalveluista. Kysymys on myös diplomatista edustajistoista. Monissa paikoin olisi mahdollista, että jäsenvaltioilla olisi yhteisiä Euroopataloja ja edustajistoja. Yksi alue, jossa haluaisin nähdä tuloksia, on sotilaskapasiteetin yhdistäminen ja jakaminen. Ei, ei ainoastaan sotilaspuolella, vaan myös siviilisotilaspuolella YUTPn parissa. Tällä ei ole riittävästi tuloksia. Ja se on kuitenkin niin elintärkeä ulkopolitiikan uskottavaksi tekemisessä. Lopuksi tilivelvollisuus ja, ja jaan Valterin Salafrankan ja kannat vastuullisuudesta. Tiedonkulku parlamentille oli sääntynyt dramaattisesti, mutta täytyy olla keino osallistua parlamentti päätöksissä varhaisemmassa vaiheessa. Kiitos. Äh, kollegen, wir haben jetzt noch... Hyvät kollegat, vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Valtioiden on ilmeisesti lähdettävä 12 ja meillä on vielä yksi esityslistan kohta. Emme keskustele viimeistä kertaa, joten pyytäisin, että puhutte ehkä hiukan lyhyemmin, kun esittelette omat kantanne. Muuten syntyy hankaluuksia Edustaja Brantner, kaikkea ei tarvitse ehkä myöskään perustella, vaan, vaan tuoda esiin ne tärkeimmät seikat. Saatte nyt puheenvuoron, kunhan noudatatte näitä ohjeita. Pari minuuttia. Kiitos puheenjohtaja Brock. En tiedä, voinko pitää kahdesta minuutista kiinni, joka yleisesti niin, että kaikki puhuvat kaksi minuuttia niin, että aina vihreiden kohdalla sanotaan, että nyt sääntöönkin kaksi minuuttia ei ole mielestäni ihan hyväksyttävää. No, ihan sama kuka meistä puhuu, mutta no meillä on nyt tällainen tilanne. Otetaanko seuraava esityslistan kohta pois käsittelystä? Me emme keskustele, tätä, keskustele tästä aiheesta viimeistä kertaa, siksi pyydän. Eli pyydän nyt koska toivon, että tuo seuraavakin kohta hoidetaan. Pyydän, että pyritte puhumaan kahdessa minuutissa. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä aloitteesta ja asiakirjasta. Tässä on oikea lähestymistapa, että annamme suosituksemme varhaisessa vaiheessa niin, että voimme vaikuttaa ja puhua avoimemmin, suoremmin Yhden keskeisen viestin pitäisi olla, että ulkosuhdehallinnon pitäisi suhtautua hyvin vakavasti ja myös itse kriittisesti tämän tarkastelun yhteydessä. Itse kritiikki osoittaa vahvuutta, ammattimaisuutta, eikä sitä pitäisi nähdä heikkoutena, koska nyt ollaan prosessissa, jossa voidaan parantaa ulkosuhdehallintoa ja tätä mahdollisuutta pitäisi käyttää hyväksen. Aluksi muutama seikka tästä kattavasta lähestymistavasta Madridin asiakirjassamme puhuimme sopivista rakenteista, joita meillä ei ole vieläkään. Sen sijaan meillä on edelleen tahoja kaukana tästä keskiöstä. Kollegat ovat jo viitanneet näihin rakenteisiin. Nyt on Miotson tiimi ja muut rakenteet luotu. Ne vain laajenevat, emmekä oikein näe, miten ne ovat yhteydessä tähän kaikkeen muuhun. Eli meidän pitää todella uudelleen tarkastella, katsoa, miten nämä rakenteet voidaan luoda niin, että meillä on kriisi- ja konfliktitilanteissa kattava lähestymistapa. Myöskin ulkoisten rahoitusvälineiden hallinnon pitäisi olla selkeämpää. Pitäisi katsoa ulkosuhdehallinnon ja komission välisiä toimintavaltuuksia. Näin ehkä voitaisiin siirtää enemmän ulkosuuden välineitä ulkosuudenhallinnon alle. Kun puhutaan kehityksen ulkopolitiikan yhteydestä, Pimbaksin ja Ashtonin pitäisi olla allekirjoittamassa. Pimbaks aina allekirjoittaa Ashton ilmeisesti ei, vaikka hän voisi meidän päätöstämme pohjalta. Eli meidän pitää myöskin katsoa, miten tätä päätöstä on noudatettu tai ei ole noudatettu. Ja meidän pitäisi myöskin katsoa uudelleen niitä rakenteita, jotka on luotu Ramjotson ympärille. Ja sitten pari seikkaa, jotka liittyvät näihin varamieskysymyksiin, joista on puhuttu. Meidän pitäisi vaatia jälleen kerran poliittisia varamiehiä. Eihän korkeudustaja Ashton voi olla kaikkialla, missä häntä tarvitaan. Eli kolme tehtävää yhdelle hengelle. Tämä on mahdotonta. Ja tämä pitäisi tunnustaa mielestäni. Toiseksi tarvitsemme, ja tämä on ehkä vähän eri kanta, kun parlamentilla on aikaisemmin ollut aito pääsihteeri, joilla on kattava vastuu. Lisäksi Chief Operating Officer, tämän henkilön pitäisi todella hoitaa toiminta eikä olla poliittisessa työssä mukana on katsottava hallinnon tasoja. Aivan oikein jatkuvasti on kritisoitu kustannuksia ja sitä, miten pitkään päätöksentekoon menee. Lisäksi, kuten puheenjohtaja Brock on maininnut, olen lähes puheenvuoroni lopussa. Melkein valmis. On käynyt lähes mahdottomaksi komission ja neuvoston virkamiesten päästä edustustoihin. Sinne menee lähinnä henkilöstöä jäsenvaltioista. Eli nyt pitäisi katsoa tilannetta, jossa yhteiseen henkilöstö on. Ja mitä on voitu oppia? Meidän pitäisi saada paremmin tietoa siitä, mikä on toiminut, mikä ei. Sukupuolten välinen tasa-arvo Ashton oikeastaan lupasi suunnitelman, jolla lisättäisiin naisten niiden lukumäärää. En ole ainakaan nähnyt sellaista vielä mielelläni näkisin. Minä uskon, että me tarvitsemme myös enemmän poliittista tahtoa jäsenvaltioiden puolelta, kuten edustaja Neit sanoi, kyse ei ole ainoastaan näistä rakenteista, me tarvitsemme myös poliittista, poliittista tahtoa. Tietenkin, jos jäsenvaltiot luottavat paremmin, niin ovat ehkä kunnianhimoisempia poliittisestikin ulkosuhdehallinnon osalta. Kiitos. Mielelläni lähden lisäkeskusteluihin myös edustaja Ashtonin ja neuvoston kanssa ja tietenkin täällä valiokunnassa. Kiitos. Ilman mikrofonia. Puolustus- ja turvallisuusvaliokunnan nimissä. Voitte varmasti antaa esimerkin ajankäytössä, olkaa hyvä. Kiitos. Yritän puhua siis lyhyesti kokonaisuudessa ja Francisca Brannin kannan, erityisesti kriisin hallinnan suhteen kannat ja kriisin reagointiin suhteen, että siellä meidän pitää olla näkyvämpiä. Meillä ei ole rakenneongelmaa, meillä on ehkä liikaakin rakenteita. Mutta jos me uskomme, että me yhdistämme rakenteet yhdeksi rakenteeksi, niin on, ei se ehkä ole ratkaisu. Meillä on erittäin spesifejä ratkaisuja, kuten sotilasrakenteet, jotka joilla on oma erityistehokkuutensa. Kysymys on siis rakenteiden yhteistyöstä ja toiminnan ylläpitämisestä ja niiden yhdistämisestä. On olemassa aikaisempia rakenteita, joilla on hyötynsä – toimivat yleensä aika hyvin. Mutta kysymys on komentoketjusta, kun täytyy nousta ylöspäin ja ylöspäin ketjuissa korkeaedustajaan ja hänen asti ainoastaan, niin tämä ei toimi. Täytyy löytää vastuuketju. Onko sitten kysymys erityisedustajasta tai varajohtajasta, mutta kriisireaktioissa täytyy olla erittäin suora ketju korkea mutta jos korkealla edustajalla on kädet tehtäviä, niin tämä ei toimi. Kun pääsihteeri, ää, äh, hänen pääsihteerin rooli ei poliittisesti ja järkisesti riitä ja toimi. Eli kysymys on korkea edustaja Ashtonin tavoitettavuus UTPn suhteen, josta hän on kuitenkin vastuussa. tätä se, että viime viikolla Dublinissa oli epä muodollinen puolustusministeriöiden kokous. Ei se, joka neljäs viides kuukausi, sitä ei ole vaikea ohjelmoida, mutta Rova Ashton ei käytännössä koskaan oikeastaan ota näihin puolustus. Tapauksessa Voitiin pikku asiasta mallista, pooling ja sharing, 2013, ja pikkuaiheita. Rova ashton, oli varmasti muuta tekemistä turvallisuusneuvosta, mutta kuulkaas nyt. Mm, on turhauttavaa, että ei olisi maailman loppu niin kuin kerran kuussa päivää parlamenttia tavata. No se ainoa ongelma. Puolustusvoimien nämä tapaamiset ovat ennustettavissa kuusi kuukautta aikaisemmin. Ei ole normaalia, että sellainen varapääsihteeri käsittelemässä kysymyksiä, jotka ovat neuvoston esityslistalla 2013. Tässä on organisaatio-ongelma ja, ja liiallista keskittämistä sellaisen henkilöön, joka on yhdistänyt kolme roolia. Ja viimeksi komission varapuheenjohtaja erityisesti liittyen menoihin, jotka liittyvät missioiden ylösajamiseen ja siviilimissioihin. Meillä on ylösajattu missioita, jotka roikkuvat vuosia. Komissio kun ei tarjoa riittävästi varoja peruslogistiikkaa missioiden toteuttamiseen Afrikassa, Nigerissä. Nämä ovat 4-5-6 kuukautta myöhässä. Johtajilla on omat kännykät, he toimivat hotelleista, koska meillä ei ole keinoja maksattaa tehokkaasti komissiolta sen puolesta logistiikkaa. Tämä rakkuu salanan ajoilta. Ja sitten nämä kaksi hat, kahden hatun ratkaisu ei myöskään toimi. Olla tehokas. Täytyy miettiä näitä asioita. Ilman mikrofonia. Edustaja Tanok. Niin. Tanok. Ah, thank you. Okay. Thank you. Ai kiitos, en kuullut. Kiitos puheenjohtaja. No nyt tässä pohditaan ulkosuhdehallintoa edelleen. Ulkosuhdehallinto on menestynyt joillain aloilla, mutta ongelmia on edelleen. Jäsenvaltioiden kanta ei ole kovin selkeä. Ulkosuhdehallintoa käytetään tavallaan V-vaihtoehtona. Kahdenväliset suhteet ovat suositumpia Malin toimet esimerkiksi Cameronin ja Hollannin välinen puhelu ei tässä mitään varsinaista ulkosuhdehallinnan osallistumista ollut. Korkea edustaja, hänellä on valtavasti töitä ja hänen prioriteettejaan voidaan ehkä harkita joskus uudestaan. Selkeästi hän ei käytä riittävästi aikaa ollakseen komissiossa tai parlamentissa, mutta totta kai hänellä on muita sitoumuksia – kansainvälisesti ihmisoikeuksien osalta. Vaikea hänen on olla koko ajan joka paikassa. Meidän ryhmämme ei halua tällaisia varaa korkeaedustajia, joten mielestämme tarvitaan tärkeä rooli myöskin kiertävälle puheenjohtajakaudelle. Ja näin voidaan olla läheisemmässä yhteydessä myöskin parlamentin kanssa. Näin on helppo saada tietoa siitä, mitä siellä ajatellaan. Tämä olisi parempi vaihtoehto kuin se, että on varaa korkea edustaja. Varmasti on hyvä vahvistaa pääsihteerin työtä. Vilma on tehnyt jo todella valtavan hyvää työtä, hänellä on paljon kokemusta. En oikein pidä tästä rakenteesta tällä hetkellä. Mä en tiedä, ketä nämä ihmiset ovat, mitä ne tekevät, mikä on heidän asemansa siellä hierarkiassa. Tämä on vähän enemmän Goldman Sachs-mallia kuin yht- yhteisöjen rakenteita. Eli katsotaan niitä uudestaan ihan oikein. Ja joku ihminen pitäisi saada, jotkut kasvot, joka on yhteys Euroopan parlamentin suuntaan. Vähän aikaa sitten, kun mietinnön yhteydessä, Sahelimietinnön yhteydessä, halusin matkustaa, niin en tiennyt kenen kanssa puhua ja edustustyön kanssa ja niin edelleen. Ja lopulta minä olin riippuvainen yhteyksistäni komissioon, mutta jotenkin en ollut ollenkaan yhteyksissä ulkosuudenhallintoon. Se oli vähän outoa. Lisäarvo on tärkeä. Edustustoissa on paljon enemmän tuota, että se on komission. Panaman edustusto ei ole. Barbadoksella on. Eli nämä historialliset syyt, niitä voitaisiin tarkastella uudestaan. Ja pitäisi myöskin vahvistaa sitä roolia, että – edustustot ovat yhteyksissä lähettiläisiin maista niin, että kun jäsenvaltiot ovat jäsenvaltioissa on budjetit tiukilla, niin voidaan hyötyä myöskin tästä monenvälisestä ulkosuudenhallinnosta. Puheenjohtaja, mikrofoni. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Minusta pitäisi ajatella tätä kokonaisuutta eli sitä, että ovatko jäsenvaltiot oikeasti kiinnostuneita ulkosuudenhallinnon kehittämisestä, ja tällä hetkellä vastaus on, että eivät ole. Ja siitä todisteena on se, että kaikki jäsenmaat, itse asiassa Saksaa ottamatta, dramaattisesti leikkaavat omaa ulkoministeriötään, mutta yksikään ei ole käyttänyt perusteena sitä, että on olemassa tämä Euroopan unionin yhteinen ulkosuhdehallinto. Ja tämä on koko Euroopan kannalta dramaattista kyllä sen takia, että Euroopan tämä talouskriisi ja Euroopan globaalin merkityksen vähentäminen, jos jäsenvaltiot vähentää ulkopolitiikkaan käytettäviä resursseja, ja se ei ikään kuin korvaannut tällä Euroopan ulkosuhdehallinnolla. Niin silloin tämä Euroopan mantereena kokonaisuudessaan häviää. Ja sen takia sellaisen selvityksen tekeminen, että onko, ovatko Euroopan unionin maat kiinnostuneita esimerkiksi sijoittamaan omia virkamiehiään EU-edustustojen yhteyteen, koska se, että jokainen jäsenmaa vähentää Saksaa lukuottamatta, ja jos ne ikään kuin se kapasiteetti siirry sitten Euroopan ulkosuhdehallintoon, niin tämä kokonaisuus häviää. Minusta tätä kokonaisuutta kannattaa miettiä tarkkaan. Kiitoksia. Madame Nensky, yes, thank you. our rapporteur for budget. Sitten Nemskin budjettiesittelijä. Thank you. Kiitos. Budjettivaliokunnassa lausuntoni pitkälti perustuu tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen ulko suhtehallintoon äh, suhdehallintoon 2011 tuomioistuin toteaa, että yleiset toimielimme hallintomenot, niissä ei ollut aineellisia virheitä. Ja valvonta- ja kontrollijärjestelmä oli tehokas. Tuomioistuin kävi läpi tapauksia ja virheitä oli vähän. Mutta virheet saattavat olla tilapäisiä johtua hampumisongelmista. Siksi suosittelisin, että palvelu käyttäisi parha, hyödyksi parhaita käytänteitä ja parhaita asetuksen läksyjä. Tämä on tärkeää myös siksi, että suuri osa hallintomenoista maksetaan euroajan ulkopuolelle kauas veronmaksajien silmien ulottumattomiin. Ja silloin meidän täytyy parhaiten pitää veronmaksajien edusta kiinni ja kun ulkoisille palveluiden oikeusperusta on luotu koko sen ajan, me olemme ilmastaneet huolemme jäsenvaltioiden tasavertaisesta edustuksesta kaikissa jäsenmaissa ja kaikilla tasoilla. Kiitos. Kiitos paljon näistä puheenvuoroista. Me olemme merkinneet muistiin ahkerasti näitä kantoja ja pyrimme ottamaan huomioon kollegoiden ehdotuksia, kun kirjoitamme mietintöä. Kuulemiset ja tämän päivän keskustelu luovat pohjan ensimmäiselle luonnokselle, jonka esittelemme pyrimme myös pääsemään keskusteluyhteyteen muiden toimijoiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa, että voimme edetä ja saada yhteisiä kantoja niin, että yhdessä voimme parantaa yhteistä ulkopolitiikkamme. Roberto. Ma poco da aggiungere, eh, mi sem- Kiitos, minulla ei ole paljon lisättävää. Minusta tuntuu, että se, mitä olemme kuulleet jäsenten kantoina, ovat asioita, jotka olivat meillekin tärkeitä. Eli samoja kysymyksiä kuin omassa tekstissäkin pidettiin keskeisinä. Poliittiselta kannalta tärkein, kaikkein keskeisin asia liittyy tähän keskeiseen peruskysymykseen, eli yhteys ulkosuhdehallinnon ja komission välillä. Eli Salafrankan puheenvuoro on todella ihan paikallaan. Se oli keskustelun kohteena jo vuonna 2010 ja ongelma on tässä se, että ne ponnistelut, joihin lähdimme viimeksi Madridin sopimuksen kautta, oli niin se, että pyrimme huolehtimaan sitä, että saadaan laajempi ulkosuhdehallinto kuin mitä komissio halusi, mutta olisi lähempänä komissiota kuin mitä jäsenvaltiot olisivat toivoneet. Tämä oli kompromissi ja välttämätön. Me olisimme halunneet komission ulkosuhdehallinnon, mutta se olisi johtanut siihen, että siinä ei olisi voinut olla kaikkia niitä ulottuvuuksia mukana, jotka olivat tarpeen. Ja kysymys kuuluu siis, miten voidaan saada laaja kattava ulkosuhdehallinto oikeuksiensa osalta ja samalla välttää se, että syntyy sellainen riski, että asioita nyt hoidetaan hallitusten välisesti, eli että pyritään kiinnittämään komission kautta tämä niin, että saadaan yhteisöllistä menettelyä. Tämä ei ole täysin onnistunut ja olen tietoinen niistä ongelmista, joita on syntynyt. Mutta ei ole mahdollista eikä toivottavaakaan, että lähdetään nyt taistelemaan, jotta palattaisiin budjettikysymyksiin tai rajaamaan toimivalta. Näissä puitteissa meidän on nyt toimittava. Tavoitteena se, että ulkosuhdehallinto voi toimia – tehokkaasti, vaikka nähdään, että yhteisömenetelmä on niin tärkeä. Eli kuten sanoimme alussa, on tärkeää on se, että korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, tehtävien yhdistäminen on mahdollista, eikä pitäisi syntyä sellaista käsitystä, että jäsenvaltiot tavallaan kappaavat tässä komission, vaan tällä tavalla halutaan turvata yhteisön toiminta. Tämä on kysymys, josta varmasti voimme keskustella edelleen, mutta poliittinen kysymys, kaikkein tärkein poliittinen kysymys liittyy myös eri seikkoihin, kun ajatellaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Edustaja Danjean on aivan oikeassa. Kyse on siitä, että rationalisoidaan, koordinoidaan paremmin ja tämän täytäntöönpanemisessa on totta kai otettava huomioon erityispiirteet, jotka liittyvät siviili- ja sotilasyksiköihin, mutta kyllä meillä voisi olla rationaalisemmat menetelmät tässä. Niin, että katsotaan vähän eri tavoin sitä, miten komiteat suhtautuvat tuohon siviilipuoleen, eikä painotetta aina noita sotilaspuolta, mutta jonkinlainen yhteistyö kuitenkin niin, ettei erotella niitä muusta osiosta ulkosuhdehallintoa, mutta kuitenkin niin, että on koordinointia, tehokasta koordinointia. Kriisinhallinta, rakenteet. On varmasti ihan totta, että on vähän epäselvää, mihin se tulisi sisällyttää, mutta ne ponnistelut, joita on nyt tehty, jotta saataisiin aikaiseksi jonkinlainen kriisinhallintataho, joka menee nykyrakenteita pidemmälle, on hanke, jota meidän tulee kannustaa. Bene, allora è concluso con la replica del... Hyvä, kiitos. Me olemme saaneet tämän keskustelun päätöksen ja voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan tämä kohta käsitellään suljettuin ovin, joten pyytäisin kaikkia, joilla ei ole oikeutta osallistua tähän kokoukseen poistumaan salista. Kiitos.